Colleagues, can I bring... Kollegat, aloitellaanpa kokousta. Ensin kerron koordinaattoreiden kokouksesta ennen kuin ruvetaan toimittamaan äänestyksiä. Koordinaattorit keskustelivat monista tiedonannoista komissiolta. Sitten päätöksiäkin tehtiin. Ensinnäkin komission tiedonanto, joka liittyy Markko Polo-ohjelmaan, tulokset ja jatko. Koordinaattorit päättivät, että pyydetään komissiota esittelemään tiedonantoa joskus valiokunnan kokouksessa. Mitä mietintöä ei pidetty tarpeellisena, mutta koordinaattorit kuitenkin halukkaita kuulemaan komissiolta jotain Marko Polo-hankkeesta. Voivat esitellä sitten tiedonantoaan. Lausunnoista tehtiin päätös, että valiokunnan lausunto liittyy rakennerahastoihin, toteutetaan kirjeen muodossa puheenjohtajan allekirjoittamana eikä lausuntona, jonka vihreät olisivat tehneet, koska tässä on aikarajoituksensa mietintöä varten ja siksi oltiin sitä mieltä, että hoidettakoon kirjeitse. Se tarkoittaa, että vihreät ovat taas sitten taulukossa ykkösenä. Vihreä kirja liittyen ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Siinä ei ryhdytä toimiin. Tämä koskee myös kansalaisuuskertomusta ja lausunto, joka tulee AKsta ja ETSKistä 25 artiklan osalta seut ei ryhdytä myöskään toimiin muissa asiakirjoissa mukaan lukien myös ETSKin lausunto 2009-33 asetuksessa uusiutuvan energian edistys kertomus ja komission työohjelma liittyen ympäristöyrittäjyyteen. Hetkinen. Etsin täältä kunnon teetä. Teetä. Ja ei myöskään ryhdytä toimiin työasiakirjan tiimoilta – joka Euroopan unionin sääntöjen noudattaminen sisämarkkinoilla valtion tuissa eikä mitään myöskään tehdä liittyen jäsenyyskriteereiden noudattamiseen Serbian kohdalla. Sitten työryhmän osalta saimme myös Finansalta kertomuksen ja siitä on tarkoitus aloittaa syyskuussa pyörän, pyörän neuvottelut ja pyydettiin, että kaikki jäsenet tekevät ehdotuksia asiantuntijoille sihteeristön kautta, että sihteeristöltä saatte jotain ja sitten vastatte siihen. Vihreät pyysivät, että tehdään suullinen kysymys, tai ainakin mietitään, liittyen kaput kabotaasien tieliikenteessä nyt pyydetään, että komission jäsen Kallas tulisi jossain vaiheessa kokouksiimme kertomaan tieliikennekapotaasista ja mitä aikomuksia komissiolla on. 20, 2014 talousarviosta, eli koehankkeet ja valmistelevat toimet, niissä päätettiin, että hyväksytään hankeluettelo, lähetetään se komissioon arviointia ja ehdotuksia varten – ajatella, mitä nyt on koehakkeita käynnissä. Herra Dura, Rov Duran esitti tätä. Ja sitten komitamenettelystä kaksi esitystä delegoiduksi säännöksiksi. Ensinnäkin DG Moven direktiivi, siellä kaksi delegoitusäädöksiä liittyen ITS-direktiivin, ensinnäkin rekkojen turvalliset parkkipaikat ja sitten tieturvallisen liittyen ajatellen vähimmäistason turvallisuustieto. Ihan niin kuin nyt olisi rugby-peli alkamassa paremminkin. Koordinaattorit panivat merkille myös kirjeet, uutiskirjeet ja kaikki muut pannaan kymppiin uutiskirjeeseen. Sitten muissa kysymyksissä SD-ryhmä otti esille siinä, että ajokortit ja lupakortit jotenkin yhdistettäisiin. Tämä liittyy direktiiviin vuodelta 2006. Mitä tulee ajokortteihin, niin se liittyy myös eri ominaisuuksiin. Niin on Tikau esittelijän, ja koordinaattorit päättivät, että Ruva Tikau voi esitellä tästä mietinnön ja pyytää, että komissio peruttaisi ehdotuksensa, koska se on myös piirturissa, ajopiirturiehdotuksessa. Tämä koordinaattoreista. Onko jollain kysyttävää? Tyytyvätkö kaikki tähän? Kyllä, kiitos. Hyväksymme tämän näin ollen ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Äänestykset. Onko teillä kaikilla äänestyskortit, rouva Tikaula? Ei, sen tiedän. Onko joku muu ilman äänestyskorttiaan? No niin, sitten hyväksymme sen, että tikkau on ilman korttiaan. Testaamme. Äänestys alkaa. Voin tästä hyöpätä teitä samalla. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Kuinka paljon kansanpuolueessa on liikaa tällä kertaa? Äänestys päättyy. Nyt kaikki toimii ihan sääntöjen mukaan, ainakin vielä. Aika epätavallista. Aloitetaanpa ensinnä 2016 asetus satamavaltioiden suoriton valvonta. Minä olen itse tässä esittelijänä 10. huhtikuuta tänä vuonna sovittu teksti on tässä äänestyksessä ja teemme sen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Rova Tikkau Pulus. Nyt kansan puolella yksi liikaa. Me ajattelin, että ihan hyvä, että olisit ollut totta. Joko koordinaattoreiden pitäisi miettiä, jos kolme kertaa tämä tulee peräkkäin, niin sitten hätetään koko sitä pois, saa keltaisen kortin tai jotain muuta. Onko nyt kaikki kunnossa? Äänestys päättyy. 37, 1. Hyväksytty. Seuraava lausuntoluonnos. luonnos. Ei kun anteeksi, Rova Tikaudeli 38. Lausunton luonnos parlamentin ja neuvoston asetukseksi aiheena fluoratut kasvihuonekaasut. Parnion tässä valmistelijana. Eli aloitetaanpa tarkistus 40 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Olipa hyvä alku. 40 tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. tikkau, on saanut korttinsa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 17 hyväksytty. 41 puolesta anteeksi, vastaan, tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme numeron 46. Ai, ai minä olin. Siis äänestys alkaa 46. Uh, uh, that's why I had check. Siksi halusin tarkistuttaa, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 47, sama enemmistö ilmeisesti, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten 50, 51, 54 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11, 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numerot 11, 8 ja 9 äänestys alkaa. Kai hyväksytty. Äänestys päättyy.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 Tarkistamme numero 16. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta. 17 puolesta. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta, 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 18 raukeaa. Viis, ei, kun 70. Tekninen tietokin tästä niin, eli puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme numeron 70, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Tasan meni. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 71, jos tulee sama tulos. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin, kai sama enemmistö, mutta tarkistamme. Ei, kun tässä muuttui, eli hyväksytty. Kansanpuolen kanta muuttui. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten 83 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämä kai hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta, raukia 86 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme numero 86. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 käsittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87. Voimme kyllä tarkistaa, mutta liberaalit SD ja muut tarkistamme numero 21. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 vastaan tyhjää kai hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan. No, aloitetaan alusta. 88 puolesta vastaan tyhjää ja tarkistamme tämänkin. I'm glad I'm not chairman of the env- Hyvä, että en ole ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, nimittäin jos vaikka kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan numeron 89 kai hyväksytty. everybody vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kasaan meni, eli hylätty. 90 ja tekninen tieto siihen liittyen puolesta vastaan. Tyhjää, me tarkistamme numero 90. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 95 kai Taylorilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 97 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. 97 äänestys alkaa. Mielestäni hyväksytty, mutta nyt on niin kaikki sekaisin, eli äänestys päättyy. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa numero 98, kai hylätty, mutta tarkistamme senkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mm, sitten oh. ohjaa. Oh, just started. Uh, <laughs> ridiculous for an opinion. 100 Numero 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kai hylätty. Äänestysväsymys iskee jo. Numero 100. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 101 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 102 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 104 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Kuusi raukeaa sitten. De kolme puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. 24 vastaan tyhjää. Sitten 116 Vilsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin, eli 117. Omun seven. Yeah. <laughs> Has everybody voted? votes is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 sellaisena kuin tässä on puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa kai hylätty. Vote is open. Äänestys alkaa ja ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21, 22 eli hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin, eiköhän samaan enemmistö, mutta aika lähellä. 119 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ylätty. 45 seuraavaksi. Ei vaan se raukeaa. Toi äskeinen ylättiin, eli nyt 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 27 kai hylätty, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Todellakin hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama enemmistö 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten seuraava raukea Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi numero yksi Johdatossa kappale kolme, eli äänet puolesta vastaan. Eli yksi vielä uudestaan äänet puolesta vastaan tarkistamaan numeron yksi, kai hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin. Äänestys päättyy. 23.22 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa tänäänkin, kai sama enemmistö. Olen pahoillani, että on näin paljon tarkistuksia, mutta tässä on vain parin äänen ero yleensä. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Nuoro kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin eiköhän hyväksytty, mutta varmuuden vuoksi tarkistamme, kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys luojaan kito, sanoo tässä itse allekirjoittanut äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty 29.12.1. Onnittelut Hela Farniolle. Change a shift on the top desk. Sitten vaihdetaan vuoroa täällä. Siirrytään Danellisin mietintöön sinisestä kasvusta. Ryhdymme siitä äänestämään.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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksäntoista, jossa on suullinen tarkistus Onko kellään mitään vastaan tätä suullista tarkistusta? Ei ole. Sitten suullisella tarkistuksella siivitettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 25 äänestys alkaa. Everybody voted, the vote is... Kaikki äänestäjät äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 4 lisäyksenä ensimmäisenä, ensimmäinen on se lisäyksenä 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 39 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38, joka on lisäys 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 38 äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää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 jossa on ainoastaan sanat esimerkiksi veroeduilla merenkulkijoita kohtaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 suullisella tarkistuksella. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei lei. Sitten äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 55 koneennus alkaa. Luultavasti se on hyväksytty, mutta kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hmm. Se onkin hylätty. Hmm. 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 <clears throat> those in favor. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kalastus 6 paitsi sanat, kuten myös eh, saariyhteisöt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 puolesta vastaan <clears throat> tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 65 äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? S päättyy, hyväksytty. Niinhän se oli. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Retsi 11 paitsi sanat Sinjo. Tehän osaatte lukea niistä papereistanne. Niin reki 11 ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 73 lisäyksenä 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 9a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 76 kahdessa osassa osa 1 painottaa kuljetusta toiselle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 83 puolessa. lisäyksenä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 84 puolesta, <clears throat> vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä 84, äänestys alkaa. We got doing well and then I think vote. Aika, aika, aika hyvin. Nyt vain kolme ihmistä näyttää äänestäneen. Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Herra Cross, halusitteko äh, tarkistuttaa 83? 83 tarkistetaan koneäänestyksellä. Se on lisäys. Äänestys alkaa 83. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneäänestyksellä 9.3. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. ja hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Buhu. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 108. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 suullisella tarkistuksella Vastustaako kukaan suullista tarkistusta, ellei sitten suulliselle tarkistelulla varustettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, yksi, kolme pu- raukea, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115. Pu- eh, se, ei ole, se on lingvistinen versio, siis kalastus yksi puolesta ensimmäinen osa, koska toinen osa on äh, tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kalastus kolme puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 116. Äänestys alkaa. Everybody voted the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 119 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Everybody voted, the vote is closed. Käännös päättyy. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 lingvisti, eli kielellinen versio pelkästään. Fish 7, those in favor. Kalastus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kalastus 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kalastus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäisenä ilman näitä alla olevia sanoja soveltaa varovaisuusperiaatetta Euroopan unionissa. Ja sitten toisessa osassa käytetään näitä sanoja. Ensimmäinen, sana, ensimmäinen osa ilman näitä sanoja. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. <clears throat> Ja oletaankin, että se toinen osa sitten raukeaa tässä. Tämä, kai meidän täytyy sitten äänestetään sitten kuitenkin vielä. No niin. Puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty en nyt oikein ole selvillä, mistä me äänestimme, mutta mä, me äänestimme sen puolesta ja otamme pois tämän varovaisuusperiaatteesta, me äänestimme sen takaisin sinne sisään. No niin, tällaista tämä on. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 eh, kahdessa osassa ensimmäinen osa kehottaa komissiota ja mikroorganismeja. No niin. <laughs> no niin, hei, hei. Ei tämä ollut se syy. En minä ollut syypää tähän näin. No, no ketkä kannattavat mikroorganismeja? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa on to employ their management. No niin, nyt mikroorganismien hallinta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Otetaan uudestaan toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 131 puolesta vastaan tyhjää. Luulet, että se on hyväksytty, mutta otetaan koneäänestys 131 äänestys alkaa. As everybody voted. Voit kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. on kappaleet tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19, kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä seitsemän, olkaa hyvä, äänestäkää. Has everybody voted? Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Se on hyl, hylväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi, sitaatiot puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. With microorganisms or without. Everybody voted. Everybody's voted the vote. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 38 puolesta 5 vastaan. Se on hyväksytty. Onneksi olkoon herra Dalellis. Could we perhaps vote first on the... Uh, Voisimmeko ehkä ensin äänestää edustaja Savisar Tomastin mietinnöstä, kun hänen täytyy lähteä. No, mikäli kaikki tämän hyväksyvät, niin voimme tehdä näin. Eli sopiko, että otamme tämän edustaja Savisaarin ensin? Hän tuolla todellakin rukoilee tämän puolesta. No, he eivät ole tyytyväisiä, koska tämä on liberaalien esitys, mutta koska sä olet sinä, niin he ovat hyväksyneet tämän. No missähän tämä nyt sitten on, tämä edustaja Savisaarin? Edustaja Savisaarin mietintö. Tämä on viimeinen mietintö. Viimeinen mietintö löysivätkö kaikki sen? Tämä on kaikkein oh-, ohuin näistä. No niin, ovatko kaikki valmiita? Kaikilla on paperit esillä. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta Ahaa, tämä raukeaa vai? Niin tässä on tällainen varjostus, tämä on hirveä. No, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan 21. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 raukeaa. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Niin. Seuraavaksi seitsemän puolesta. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 39 puolesta yksi vastaan, ei tyhjä. Tämä on hyväksytty. Onnittelut edustaja Savisaar. Yeah. Okay. Change of shift. Selvä. Nyt taas muutamme hiukan tässä tätä, koska palaamme edustaja Kuunin mietintöön. Ja tässä on vain arviolta 39 sivua Right, Mr. Coons, are we ready to... No niin, edustaja kunin mietintö siis. Äh, voimmeko aloittaa? Voimmeko aloittaa Kuunin mietinnöllä? okay. Mr. Coons. Selvä, Kuunin mietintö. Moottoriajoneuvon ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset. Tämä ei ole kovinkaan ristiriitainen. Ainoastaan noin 20 sivua äänestystä. No niin, tämä nyt on maraton. Aloitetaanpa tarkistus 37 ja 38. Tässä siis eh, komission ehdotusta vastustetaan puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. Joten tämä meni nyt näin. Kompromissi yksi. No niin, kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän. Ovatko kaikki nyt mukana puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 3a. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä on yksi liikaa. Aha, nyt, nyt, nyt se on ok. Nyt se on ok. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3b raukeaa. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin 4. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 121 kohilta. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 1, 5, 9. Äänestys alkaa. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kompromissi 7 siis. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Yksi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 31. Raukeako tämä? Kyllä. Eli 175 edustaja Benionilta, including examining the feasibility of a single point of access puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 178 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän koneellisesti? Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. 21. 21. Nämä ovat kaikki identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä. No tarkistetaan. Luulen, että se oli kyllä hyväksytty, mutta äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 34 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan IMKO 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. 22 puolesta. Aha, missä me nyt olemmekaan? 179 seuraavana. 179. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Otetaan uudestaan. Tiedän, että tämä on kyllä pitkä äänestyssessio, mutta teidän täytyy nyt nostaa kädet ylös puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi. Mikä? 23. 23, 212, 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Onpa tämä aika mielettömän hankala äänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, eli nyt sitten pääsemme 223, eikö niin? 223. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, toinen osa. Ahaa, se on vedetty pois. Eli miksi meillä nyt on tällainen kohta kohdalta äänestys tässä ylipäätään? No niin. 181 seuraavaksi. Selvä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 181. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 225 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No ei tämä nyt voinut näin mennäkään. Artikla 5. Kaikki tarkistukset ovat sama, eli poisto, puolesta, vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. 231 Rauke, 232, 233, 37 ja 22. Ahaa, 232 ja 233 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oli kai hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 ja 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 239 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Huh. Imko 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 241, suullinen tarkistus herra Ferberiltä. Ta- vastustetaanko tätä? Mikäli ei, niin se otetaan tähän mukaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 41 puolesta vastaäänet tarkistetaan. Imko 41 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 24 puolesta. Vasta-äänet Tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245. Siitä voimme äänestää puolesta Vasta äänet tyhjää, hyväksytty. 246 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan. 246 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 raukeaa. 242 raukeaa. Hyväksymme Imko 40, joten Imko 26 raukeaa. 249 on seuraava. Eli 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 255 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 257 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 261 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 262 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 263 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 29 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 raukeaa 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi 10. Kaikki, jotka puoltavat tätä, vastaanet, tyhjää, hyväksytty. Sitten tässä on neljä identtistä, 35, 51, 307, 308. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 306 raukeaa. Seuraavaksi siis 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30, 311 ne ovat kielellisiä. Eli seuraavaksi 316 ja ITRE 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31839 ovat identtisiä, joten nämä otetaan yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 raukeaa, 325 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 326 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 327 puolesta, vastaan, hy- hyväksytty. 328 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 329 ja 62 ovat identtiset, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3.30 ja 63 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 331 ja 64 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 imkolta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 332 raukeaa. missä olemme nyt. 333 ja 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Halleluja. No tämähän oli minun. No niin, 335. Serikiaani puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 67 puolesta vastaäänet, tyhjää, hylätty. Imko 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 337 Ferberiltä puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, Voimmeko tarkistaa tämän kompromissi 11? Pyydän. Äänestys alkaa. No niin, katsotaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Kompromissi 11. Ovatko kaikki tyytyväisiä? Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. No, sitten 341, tämä on lisäys puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tämä nyt ei ole kovinkaan selvää. Tiedän, että tämä on pitkä sessio. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Edustaja Durant, lisäys 345. 345 puolesta. Vastaäänet, tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sitten tämä imko raukeaa. 348 seuraavaksi puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 349 puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 350 puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty 351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 322 puolesta vastaan tyhjää voisimmeko tarkistaa 322 äänestys alkaa Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Imko 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantoosan kappaleet. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 2, raukeaa, eli 48 Fosterilta seuraava puolesta, vastaan, tyhjää. Voisimme tarkistaa tämän. Tämä lienee hyväksytty. Tarkistus 48 Fosterilta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No tämä meni tasan, eli hylätty, koska tasapeli. 44 Beniolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 Van Dalenilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja myös 52, joten 66 Pirkkeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Huh. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän imkolta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi ja viisi ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kuutonen. Itreltä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 77. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksaan, yhdeksän. Lightfriedeltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oho, tässä olikin näin monta sivua vaan näitä jotain. Everybody voted, the vote is... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 33 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjää. Seuraavaksi lainsäädäntö, päätöslausumaesitys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta kuusi vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. Onnittelut herra Kuunille tästä mietinnöstä. Right, we know... Selvä sitten. Sen haluan mietintöön mitenkäs aikataulun kanssa? Okay, let's go. Selvä. Jatketaanpa, olemme ilmeisesti vähän jäljessä aikataulusta, eli sitten sinä on vaan mietintö. Ja. Monsieur le... Herra puheenjohtaja, puheenjohtaja, ihan äänestyksen alussa haluaisin kertoa, että perutan tarkistukseni 105. Okei, okay, thank you. Selvä, kiitos Rova Grisbeck, näin teemme. 31. Esityksen e- hylkäysehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Saanko käyttää sinun paperinsa, kun tämä on järkyttävä jälkeä, tämä minun? Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmä kaksi. Kaikki nämä tarkistukset 54, 55, 56, 57 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty kai, mutta tarkistamme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava ryhmä 59, 60 ja 61 ja 63 puolesta vastataan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Everybody vote. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 535864 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 kohta kohdalta ensimmäinen osa toinen osa on peruttu, eli vain ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 75. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten ryhmä neljä. Seitsemän, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän ja kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, ja nyt sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 on kielellinen, eli sitten numero 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme numero 101. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Kukaan ei äänestä enää. Kai hylätty, mutta 102 tarkistamme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestysväsymys on iskemässä jälleen 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 104 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme tämän kai hyväksytty, mutta 107 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 119 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 122. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 100, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125. Poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 vain ensimmäinen osa, toinen osa raukeaa. Ensimmäinen osa 123 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten seuraavalle sivulle. 141. Seuraavaksi 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 itrestä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 peruttu. Ai ei olekaan. 144 hengissä edelleen puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme numeron 144. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 1918. Seuraavaksi kommentti ohi mikrofonin. It's been done anyway, so... Se on hoidettu, hyväksytty. Seuraava peruttu. Eli 145 seuraavaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 itrestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 ja 151 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten liitteet. 155 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 156 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 159 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 160 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 161 suullisella tarkistuksella täydennettynä, vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli tällä täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Eli numero neljä. Ovatko äänestäneet jo kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, 50 raukeaa nyt 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kaikki ovat ilmeisesti äänestäneet. Äänestys päättyy. 34, 5 hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslaselma esitys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32, 5, ei tyhjiä ääniä, eli hyväksytty onnittelut rouva Sanalovaalle. Ja jäsenillä myös onnittelut, jotka tämän äänestysrupeaman läpi horjuivat. Next item on the Seuraava kohta esityslistalla. Me olemme jo puoli tuntia jäljessä aikataulusta, eli olisi kiva, jos nyt mentäisi vähän nopeammin eteenpäin. Herra Dantin, onko paikalla? Eli aloitetaanpa. Those leaving leave. Those... Jotka lähtevät, lähtekööt. Jotka jäävät, jäätkööt. Seuraavaksi yhdennetty paketin markkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU-ssa. Mr. Dantan, can you plow on regardless and hopefully they will... No niin, Dantan, toivottavasti nyt kuuntelevat teitä, mutta ei tässä nyt aikaa tuhrata aikaa. Talking in the aisles. So, Mr. Dan... Menkää käytäville, herra Dantan. No niin, yritäkää kestää. Niin. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tuskin kymmentä vuotta ole kulunut siitä, kun vielä tämä vaikutti omituisen tämä internet, mutta nyt tämä sektori on kasvanut ja kasvamaan päin. Viiden viime vuoden aikana siitä on tullut 25 prosenttia kasvua, mutta jos tämä nyt niin nopeasti kehittyykin kotimaan markkinoilla, sitten on huomattu kuitenkin rajan ylittävässä kaupassa 9 prosenttia kuluttajista ja 18 kaupankävijöistä ovat käyttäneet sähköistä kaupankäyntiä rajat ylittäen. Ei se välttämättä haittaa sinällään kuluttajaa suurissa maissa, mutta ajatellaan pieniä maita, eri, on tilanne eri. Jos ajatellaan että sähköiskaupan käytä niin kuluttaja saa joskus tuotteen, joka tulee jostain toisesta unionkolkasta tai jopa maailmankolkasta. Se ei niin ole kyse siitä, ettei tämä houkuttelisi, koska ensinnäkin on kyse kotimaamarkkinoista ja sitten halutaan kansainvälisestikin kehittää tätä, mutta tässä on puutteita kuitenkin rakenteellisesti olemassa markkinoilla. Tämä estää sen varsinkin, jos ajatellaan paketin jakelu ja toimittamista. Se on monimutkaista. Jos ajatellaan toimituspalveluita, niin se on tärkeä osa sähköistä kauppaa. Jos ostaa internetistä paketin, jos se huonosti toimitetaan tai ei ollenkaan, niin siinä on yksi kuluttaja vähemmän sitten. Pakellutoimijat haluavat kuitenkin täyttää nämä aukot, varsinkin rajat ylittävässä kaupassa. Euroopan markkinat eivät ole varsinaisesti markkinat, on kovin sirpaloitunut markkina tässä, jos ajatellaan kansallisia postilaitoksia, ne kilpailevat keskenään, joskus on myös sivukonttoreita käytössä. Nämä postijakeluverkot eivät keskenään toimi niin kuin olisi odotettavissa. Palvelun laatu kärsii tästä ja myös toimitushinta ei ole selkeä. Minun mielestäni nyt on tärkeää, että päästään eroon sirpaloitumisesta, koska siinä pk kärsivät eniten. Ne ovat tärkeitä tekijöitä sähköisessä kaupankäynnissä, niillä ei ole kuitenkaan välttämättä keinoja selvity tästä yksin. Ja yes ja kuitenkin jos ajatellaan kourallista suuria toimijoita, jotka sirpaloitumista edistävät kuitenkin ja sijoittautuvat toimitusmaihinkin, voivat mennä pidemmällekin, koska jopa niin, että PK-yritykset joutuvat heidän palvelustaan riippuvaisiksi. Kun ajatellaan puutteita, niin se johtuu heikosta kilpailusta rajat ylittävässä rakennussa. Toimijoilla ei ole muuta keinoa kuin käyttää historiallisia postipalveluita paketin toimittamiseksi tai vaihtoehtoisia keinoja, joiden olemassaolosta kai välttämättä aina että Komission pitäisi nyt esittää jotain yhteistä merkintää paketeille myös toimijoille, jotta palvelut olisivat selkeämpiä. On erittäin tärkeää, joka tapauksessa kansalliset kilpailuviranomaiset pystyisivät jotenkin hoitamaan valvontatehtävänsä niin, että voisivat tehdä yhteistyötä myös Euroopan unionin tasolla. Meillä on kiitollinen tästä työstä, jota eurooppalainen sääntelyryhmä on tehnyt postipalvelun alalla, niiden rooli on täytyy vielä vahvistaa entisestään. On pakko kuitenkin merkillä, että kuluttaja ei ole kuitenkaan valinnanvapauden edessä, koska aina itse sähköisen kaupan toimija valitsee tämän toimitusmuodon. Tämä liittyy suhteeseen kuluttajaan, jos ajatellaan, miten tämä ratkaistaan. Ja todellakin tässä on kyse kuluttajalle tarjottavasta palvelun laadusta, toimittamisesta myös tilauksen yhteydessä. Usein tämä on epäselvää ja kuluttaja ei välttämättä tiedä, missä vaiheessa hän on tässä ketjussa. Siksi on tärkeää toimittaa tietoa kuluttajille myös paketin seurattavuuden ja jäljittävyyden osalta. Tämä ei ole välttämättä tyydyttävä kuluttajan kannalta, koska tiedetään, missä mennään hänen pakettinsa kanssa. Siksi olisi ehkä asianmukaista yhdenmukaista myös näiden tietojen muotoa ja sisältöä oston yhteydessä. Todellakin sähköisen kaupan kävijän täytyy myös kantaa vastuu tästä tilauksesta. Minä esitäisin, että komissio vielä tätä sertifiointia ja merkintää kehittelisi varsinkin palvelun osalta Euroopan mittakaavassa. Tällä on parikin etunäkökohtaa. Yritykset näin kohentaisivat myös toimitustapaansa ja näin kuluttaja yhtä lailla saisi varmuuden myös toimituksen varmuudesta. Tässä herra puheenjohtaja ja kollega, tässä tärkeä tietysti on, minä haluaisin esittää teille, että huomioitaisiin meidän lausunnossamme. Niin, että tätä vielä kehitellä, niin sektori tarvitsee enemmän kilpailua, enemmän jäljitettävyyttä ja myös enemmän myös helppolukuisuutta jäljitettävyydessä. Me tarvitsemme siis kiireellisesti kaikkien toimijoiden panosta siis sekä jakelijat että itse sähköisykaupan toimijat, niin että saadaan tehokkaammat eurooppalaiset markkinat, etteivät ne ole niin pirstaloituneet ja niin, että voidaan hyödyttää sähköistä kaupankäynnistä koko Euroopassa. Markkinat eivät ole vielä kypset tähän ja minusta vaikuttaa ennen aikaista, että tuota voidaan lainsäädäntöä laatimaan tässä. Varmasti joitakin vastauksia voidaan löytää tässä kuitenkin, kun postidirektiiviä tarkistetaan keskipitkällä aikavälillä. Minä esitän oman lausuntoluonnokseni aika pian ja sitten keskustellaan siitä 5. syyskuuta. Minä olen tehnyt tässä hyvää yhteistyötä myös IMKO-valiokunnan esittelijöiden kanssa. Meillä on sama käsitys tästä asiasta. Thank you very much, miss. Kiitoksia kovasti, herra Tämä Vernion, Meissner, De Sealer, Wills tällä hetkellä. Wills nyt ei ole nyt paikalla, mutta varmaan lyhykäisesti pyydän, että päästään raiteille taas tässä. Robert Vernion. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kun ajatellaan mitä kollegana juuri totesi tässä, niin uskoisin, että voidaan käydä hyvää myönteistä keskustelua yhteistyön hengessä, yhteistä etua ajaen. No, minä nyt olen SD-ryhmän varjoesittelijä, valmistelija, siksi minä haluaisin nyt ottaa esille joitakin ajatuksia. Komission esittelemä vihreä kirja viime vuoden lopulta liittyy myös siihen, että halutaan sähköistä kauppaa kehittää Euroopassa. Se on tärkeä osa myös sisämarkkinaa asetusta, jonka Marni esitti 2011. Todellakin tämän tyyppinen kaupankäynti on kehittynyt viime vuosina hyvin ja se on kuitenkin valtava kasvupotentiaalikin, jos ajatellaan pk-yritysten ja mikroyritysten luomista. Siellä on törmätty kuitenkin esteisiin, varsinkin rajat ylittävässä kaupankäynnissä esitteet liittyvät kielellisiin haittoihin, lainsäädäntöongelmiin, ajatellen kuluttajasuojaa ja myös maksujärjestelmien sirpaloitumiseen ja myös todellakin jakeluun. Vihreä kirja pyrkii tarjoamaan ratkaisukeinoja jakeluun, koska siihen liittyy monia ulottuvuuksia. Se liittyy yli muun muassa sähköisen kaupan kehittymiseen, universaaleihin postipalveluihin ja myös ylipäätään kuljetus- ja logistiikkapalveluihin ympäristönäkökohdat huomioiden. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä keskustelua, niin tässä nyt on jotain, mitä me olemme miettineet. Ajatellen kuluttajaa. Minusta vaikuttaa erittäin tärkeältä, että tässä taataan se, että voidaan koettaa palvelua ajatellen aikataulua mahdollisimman hyvin Esimerkiksi voidaan ajatella, että on noutopisteitä eri kaupoissa tai automatisoituja järjestelmiä, niin niitä ei välttämättä ole kansalaisten tarjolla. Siksi täytyy ottaa samanlainen lähestymistapa kuin postidirektiivissäkin oli niin, ettei tässä jää syrjään maaseutualueet tai syrjäseudut tai jopa äärialueet. Sitä paitsi mitä tulee tähän ensimmäiseen syyhyn vastahokuuteen kuluttajien parissa, nimittäin varkaudet, häviämiset, vahingoittumiset, niin tässä täytyy todellakin selventää, missä olen aivan samaa mieltä teidän kanssa jokunkin vastuut. Se ei välttämättä ole helppoa, se nähtiin aikana myös kuluttajasuojadirektiivin kohdalla, mutta se on kuitenkin välttämätöntä. Ei pelkästään niin, että voidaan palauttaa luottamus, vaan myös, että näin tätä myöden PK-yritykset olisi enemmän. Jos ajatellaan nykytilannetta, niin voi olla, että suuri paketin kohdalla voidaan tämä suorittaa helpommin, mutta pienissä rakenteissa on hankalampaa ja tässä nimenomaan niitä kilpailukykyä rangaistaan. Vielä yksi mielenkiintoinen ajatus, joka liittyy yhteyspisteisiin, ikään kuin yhden luukun periaatteeseen kuluttajan valistusta varten ja myös valituksia ajatellen. Nyt ei enää olla monopolitilanteessa, jossa riitti, että meni vain postikonttoriin. Tänä päivänä on monia toimijoita, jotka toimivat jopa alihankintaketjussa ja jopa use, yhä useammin alihankinnat. Tässä täytyy myös miettiä rajat ylittävä ulottuvuus. Meillä on lähes jo lopettelemassa. Jos ajatellaan sitten Atkinsonin kysymyksen, niin tässä täytyy ennen kaikkea ajatella eurooppalaisia standardeja, jotta voitaisiin suosia yhteen toimivuutta, luoda laatustandardeja ja näin sitten saadaan aikaan todellista jäljitettävyyttä myös pakettien jakelussa. Ja sitten ihan lopuksi vielä, joka nyt ei ole mikään pikkuasia, on tämä sosiaalinen puolen, jos ajatellaan pakettijakelualaa, niin siellä on eniten väärinkäytöksiä myös työoikeuksissa. Ja siellä usein käytetään myös pätkätöitä tai itsenäisen ammattiharjoittajan asemaa väärin. Se ei paranna sekään palvelun laatua. Siksi täytyy olla hyvin tarkkana ja ei tällaisia käytäntöjä pidä suosia, että keskitytään pelkästään kuluttajan yrityksen suhteen. Kiitoksia teidän huomiostanne. Mrs. Meissner for the Liberal. Ova Meissner liberaaleista. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. No, minun täytyy kohta lähteä toiseen valiokuntaan, mutta koska tässä nyt sanottiin jo paljon, niin voin puhua lyhyesti. Tässä on kyse uusista markkinoista, paljon ostetaan verkosta ja meidän täytyy totta kai äh, tässä tutkia näitä kuluttajatietoja myöskin niiden etuja, jotka ovat mukana, eli siis ne, jotka ovat mukana logistiikkaketjussa ja jotka toimivat kauppiaina. Monet edeltävät puhujat mainitsivat jo tämän, niin minä odotan hyvää yhteistyötä ja tässä tämä minun puheenvuoroni tältä päivältä. Thank you, miss. Kiitoksia, sitten Kramer. Jos sitten voidaan puhua lyhyesti, niin päästään sitten rautateihinkin, rautateihinkin käsittelemään. Niin, meidän esittää varjoesittelimi on toisessa valiokunnassa, siksi hän pyysi minua puhumaan hänen puolesta. hän luonnehtii se, että että rajat ylittävällä liikenne on ongelmallista ja DHL, DHL oikeastaan on on, hoitaa vain kannattavia markkina-alueita ja vähemmän kannattavat jätetään syrjään. Tästä, tämä asiahan huomattiin jo postipalveluissa saarille tuskin toimitetaan postia. Tämä sama paine näkyy täälläkin. Tämä täytyy ottaa esille. Se täytyy saada pois tämä ongelma tai puuttua näihin virheisiin. Ja me pyrimme myös muistamaan yleishyödyllisten palveludirektiivin vaikutukset nämähän eivät ole pelkästään su- suuria veronkiertäjiä, vaan äh, niitä, jotka harrastavat sosiaali- äh, tukevat sosiaalista dumppausta. Tähän me tarvitaan säännöt ja vähimmäispalkat kaikkiin Euroopan maihin. Tällä tavalla tätä ei kuitenkaan voida jatkaa. Ja se, että tulot sitten käytännössä äh, siirretään veroparatiiseihin ja siellä, missä he työskentelevät ja missä voitot tehdään, niin siellä ei makseta veroja niin, tai ne jemataan jonnekin muualle, niin tällaista ei voida hyväksyä näiltä firmoilta. Ja meidän täytyy toimia myös tämän direktiivin voimin. Mehän emme vo, eh, ei voida lähteä siitä, että, että että näitä tarjoavat halvimmalla, mutta työntekijöiden selkänahasta ja ongelmia, joka liittyy ilmastonsuojeluun ja, ja päästö, päästöihin, se täytyy ottaa huomioon on myös innovatiivisiakin äh, toimitusratkaisuja, postilaatikot, jotka ovat aina käytettävissä, josta sitten voin hakea paketit milloin tahansa. Niitä on jossakin kaupungissa, mutta sitä voitaisiin hieman laajentaa. Totta kai myös vihreä logistiikka ja uutta teknologiaa tarvitaan. Tänä päivänä lähes jokaisella on kännykkä nyt jos tulee tieto siitä, että paketti, pikkupaketti tai isompi paketti on siellä tai täällä, niin sen voi hakea se sieltä laatikossa. Silloin tämähän auttaa melko lailla. Ja sitten jos se on viikon verran haettavissa, niin sitten asia voi hoitaa niin, että siitä ei tule mitään suunta ongelmaa tähän suuntaan. Me joka tapauksessa haluaisimme näitä ajatuksia me kehittää. Kiitoksia. Herra Ziilä. Um, Kiitos puheenjohtaja. No me olemme sitä mieltä, että tämänhetkiset äh, markkinat äh, toimivat aika hyvin sekä rajat ylittävästi että kansallisesti. Markkinat ovat hyvin kilpailukykyiset, on hyvin paljon toimijoita, jotka innovoivat ja pyrkivät nopeasti kasvamaan, kun tämä markkinaosuus kasvaa. Uusi asetus tarvitaan, koska tämä tulee vaikuttamaan myöskin sektorin kasvuun ja tarvitaan myöskin kannustumia innovointiin ja kuluttajien kysymyksiin liittyen tässä täytyy myöskin vastata kuluttajien painostukseen ja uusia palveluita kehitetään. Tästä syystä komissio on tässä ottanut monia direktiivejä käsittelyyn, joissa on esimerkiksi kasvuun liittyviä esteitä sähköisen kaupankäynnin osalta ja joka tulee vaikuttamaan siihen, että kuluttajat luottavat enemmän näihin markkinoihin ja tämä sitten tuo myöskin potentiaalista kasvua sähköiseen kaupankäyntiin. Me olemme melko tyytyväisiä tähän jo nyt, mutta kyllä mielellämme kuuntelemme muitakin ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia Rova Vils. No more speakers on the list, so... Enää ei ole muita tällä haavaa. Haluanko komissio jotain? No ei. Selvä. No tää. Aikatauluna tässä nyt on se, että lausunnon luonnos esitellään valiokunnalle 5. syyskuuta. Määräaika tarkistusten jättämiselle 18. lokakuuta ja äänestysvaliokunnassa 5. marraskuuta. Tässä aikataulu, jos se passaa. Ja tältä pohjalta eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös ajankurromisesta, että päästään seuraavaan osaan keskustelua neljännestä rotatiepaketista. Eli keskustelu jatkuu. Etsikääpä kaikki esittelijät jostain. Varsinkin Elka Trau ja Grosch. Olisi kivaa. Could I ask the good pyytäisin, rouva vielä tiedättekö, onko Kolitsik tulossa vai ei? No, he's not coming. I will speak. Ei hän tule, minä puhun hänen puolestaan. Kiitos. Okay, let me go through what I am... No niin, minä nyt esitän seuraavaa, samoin kuin eilenkin. Eli kuusi minuuttia esittelijöille, neljä minuuttia varjoesittelijöille ja kaksi minuuttia mahdollisesti muille halukkaille. Ja komissio voi lopussa antaa vastauksen. Ajattelin aloittaa matkustajaliikennemarkkinoista aloitetaanpa hallinnosta, eli hallinto ja markkinoiden avaaminen. Elka Draui, kuusi minuuttia pyydän. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että meillä on tänään ensimmäinen keskustelu tästä asiakokonaisuudesta, joka vaikuttaa, voi vaikuttaa suuresti miljooniin matkustajiin, sillä tässähän on kyse erityisesti näistä sukkuloi, sukkulamatkustajista, jotka käyttävät näitä yhteyksiä päivittäin. Meidän pitää huolehtia siitä, että raideliikenteen osuus kasvaa eikä suinkaan pienene. Ja kansallisella tasolla pitäisi, kuten sanoisin, ryhtyä panostaa vastaaviin toimenpiteisiin, mutta se ei saa rajoittua siihen. Meillä on jonkin verran kokemuksia tällaisista verkostoista, kansallisella tasolla, ja olemme todenneet, että on erilaisia vaikutuksia havaittavissa, ja tässä on harjoitettu kokeiluja oikeastaan jo 20 vuoden ajan, jossa on pyritty saamaan enemmän kilpailua raideliikenteeseen. Eräissä maissa edelleenkin valitsee kansallinen rautateiden monopoli, Tämä on tietenkin osa ideologista keskustelua, mutta meidän pitää muistaa se, että täytyy löytää sellainen kultainen keskitie, että ei pysytä niin ideologisen tiukkoina, vaan panostetaan enemmänkin laatuun samalla vaalitaan myös kilpailukykyä. Meidän täytyy myös oppia toiden, toisten, toisten maiden myönteisistä kokemuksista. Ja meidän täytyy myös panostaa joustavuuteen ja siirtymäkausiin kansallisella, kansallisessa lainsäädännössä. Monissa tapauksissa on myös otettava huomioon se, että ei voida taata mitään rajatonta pääsyä markkinoille, koska maissa on kuitenkin pitkiä, perinteisiä ja vanhoja perinteisiä virkasuhteita työntekijöiden piirissä. Sitten yleinen periaate avoimesta pääsystä markkinoille pitäisi kuitenkin mahdollistaa kaikille kilpailijoille – mutta täälläkin löytyy vielä sektoreita, joissa valtion yritys on olemassa, ja silloin voi pitäisi oikeastaan tarjota optioita. Saksassa esimerkiksi on mahdollista, että, että saadaan myös avoin pääsy markkinoille. Silloin voitaisiin vähitellen saada sellaisia säädöksiä aikaan, jotka vielä tänä päivänä eivät ole keskipisteessä. Täytyy siis huolehtia siitä, että näillä, näillä päästään oikeastaan tällaista valtion monopolista pikkuhiljaa eroon myös siellä, missä valtion virkasuhteita ei enää ole, niin mahdollisesti tällainen pääsymarkkinoilla voidaan myös evätä, mutta täytyisi kuitenkin olla mahdollista määritellä kansallisella tasolla, että operaattorit mahdollisesti myös myös voisivat hoitaa äh, tätä tehtävänsä vississä monopoliasemassa, mutta taloudellinen tasapaino täytyy taata myös äh, rakenteellisella tasolla. Ja mitä taas operaattorin rakenteeseen tulee, niin täytyy huolehtia siitä, että mitään kustannussubventioita ja tukiaisia ei harjoiteta ja mitä enemmän yritetään että meidän pitäisi yrittää periaatteellisissa kysymyksissä pysyä äh, tiukkoina, mutta taas toisaalla meidän pitää osoittaa joustavuutta. Pitäisi saada sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat joustavuuden ja, ja taas sitten itse hallinnon ja johtamisen tasolla – pitäisi saada myöskin vissiä liikkuvuutta ja äh, liikkumavaraa kansalliseen lainsäädäntöön. Poikkeuksienkin pitäisi olla mahdollisia esimerkiksi äh, sellaisia pieni, pienten yritysten rakenteita esimerkiksi kaupunkiliikenteessä. Ja koska muussa tapauksessa, ellei tätä äh, kilpailua mahdollisteta, niin silloin kustannukset saattavat karata käsistä. Jäsenvaltioiden täytyy tietenkin velvoittaa operaattorit huolioimaan sen, että sosiaalisella sektorilla esimerkiksi työolosuhteet noudattavat tiettyjä perusnormeja, ja niitä pitää myös valvoa ja tässä yhteydessä vielä toteaisin, että mahdollisesti matkustajien oikeuksiakin täytyy parantaa. Siinä on vielä säätelemisen paikka. Ja tietenkin yhteistyö on tärkeä kysymys tässä infrastruktuuriasioissa. Pitää rakentaa verkostoja ja lainsäätäjän pitäisi myös vahventaa työtään. Olen jo iloinen siitä, että pääsen varjoistelijoiden kanssa käymään ensimmäiset keskustelut ja toivon kaiken kaikkiaan, että tämä johtaa vahvempaan tilanteeseen tällä sektorilla. Sitten herra Katsan kansanpuolueen puolesta neljä minuuttia. Kiitos. Tämä neljännen rautatiepaketin tavoitteenahan on täydentää sisämarkkinoita raideliikenteessä, niin se oli viime edellisessäkin. Jotta saavutetaan tavoite, niin tässä täytyy miettiä kolmea sidosryhmää. Ensinnäkin kansalaisia, niin että saadaan kohennusta palveluihin ilman, että hinnat nousevat. Sitten yritykset, joilla on sellaisia sääntöjä, että olisi alhaisia kustannuksia asiakkaiden ja toimijoiden välillä. Sitten vielä valtio, niin että tässä ei tulisi vaikutuksia kuitenkaan talousarvioihin. Tässä on tullut jo esityksiä matkustajaliikennemarkkinoista ja hallinnosta, ja tältä osin täytyy myös tehokkaasti pyrkiä saavuttamaan tavoitteet, joita olemme asettaneet itsellemme myös taloudellisesta näkökulmasta ajatellen. Ennen kaikkea haluaisin ottaa sille kolme tärkeää kysymystä. Ensinnäkin markkinat. Meidän täytyy saada aikaan sopimus niiden avaamisesti myös kansallisessa henkilöliikenteessä mahdollisimman nopeasti sekä luotijunissa että perinteisessä henkilöliikenteessä lyhyillä matkoilla. Tässä täytyy nämä nopeasti määritellä ehdot, että se voi odottaa 2019 asti. Siksi pidän myönteisenä sitä, että tehdään ero kansallisen ja kansainvälisen henkilöliikenteen välillä, mutta kuitenkin siellä tarvitaan vastavuoroisuuslauseke siirtymäkautta varten, kun kansalliset lainsäädännöt eivät ole kovin yhtenäisiä. Tätä pitää vastavuorosta pitää myös laajentaa kohti EUn ulkopuolisia maita. Toiseksi taloudellinen tasapaino Tämä on erittäin tärkeää, jotta raide, verkosto ja kans, julkiset sopimukset saataan saatettua yhteen. Tämä on monimutkainen kysymys ja sitä täytyy perustellisesti käsitellä, huomioiden myös kansalliset etunäkökohdat. Ja sitten verkon haltijaan liittyen kolmanneksi komission toimenpiteet on nyt vasta hiljattain saatu myös uudella laatimisessa, ja täytyy katsoa, miten tehokkaita ne ehkä ovat taloudellisesti ajatellen. En ole vielä oikein ymmärtänyt sen perusteella, mitä tähän asti on kuultu, eli tätä täytyy miettiä uudelleen. Onko olemassa vaihtoehtoja? Pitää selvittää tämä vielä perusteellisesti, ettei haitata tätä markkinaa, tätä verkkoa. Meidän täytyy myös, myös ajatella kuinka paljon tässä on arvioitu vaikutuksia tulevan. Ehkä tässä voitaisiin vahvistaa vielä joitakin säännöksiä, joita uudelleen laaditussa ehdotuksessa on. Varsinkin ajatellen sääntelijää, meidän täytyy vahvistaa kansallisten sääntelijöiden toimivaltaan, että ne säilyvät riippumattomina. Meidän täytyy luoda myös eurooppalainen sääntely, joka olisi vahva, joka sanoisi viimeisen sanan kansallisissa riidoissa ja kiistoissa. Ja myös hoitaisi Euroopan laajuisen sääntelijäverkoston. Tässä täytyy kuitenkin säilyttää kaikki tärkeimmät palvelumuodot tietyillä matkaosuuksilla, myös lyhyemmillä matkoilla. Tämä täytyy hoitaa läpinäkyvästi suhteessa kaikkiin tahoihin, ennen kaikkea suhteessa sääntelijään. Kiitoksia herra Kansan Tremossa liberaalista neljä minuuttia. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Philip de Bakkerin nimissä. Hän ei ole täällä paikalla, en ole kuitenkaan hän. Olen samaa mieltä hänen kanssaan tästä hallintokysymyksestä. Luen hänen puheenvuoronsa, jonka hän on antanut minulle ennen kuin hän tuli eilen. Eli hän haluaa kiittää ensinnäkin esittelijää ja myöskin keskusteluista, joita hänen kanssaan on käyty. Hän on sitä mieltä, että tämä neljäs rautatiepaketti on äärimmäisen tärkeä. Hän uskoo, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että markkinoiden avaaminen on asia, jota tarvitaan. Mutta kysymys kuuluukin, miten? Me kaikki kyllä olemme samaa mieltä, että markkinoiden avaaminen hyödyttää meitä. Tämä on looginen seuraava askel Euroopassa sen jälkeen, kun on saatu teoriassa hyvin avattua nämä markkinat. Hän uskoo, että meidän pitäisi päästä yhteisymmärrykseen tästä mietinnöstä. Hän myöskin pitää hyvänä komission tekemää ehdotusta mutta häntä kuitenkin eräs asia huolestuttaa. Tämä on ehkäpä kaikkein tärkein asia. Näin hän kertoi minulle. Hän uskoo, että kenties jotkin jäsenvaltiot ehkä haluaisivat käyttää tätä asetusta, että ne voisivat blokerata markkinoille pääsyn uusilta yrityksiltä. Ja tämä on myöskin tässä seuraavassa puheessani mukana, mutta hän myöskin jakaa tämän huolen aiheen ehkäpä tätä PSO-asetusta käytetään kenties siihen, että uudet yritykset eivät pääse markkinoille. Sitten hallintopuolelta De Bakker on sitä mieltä, että vertikaalinen separaatio on paras tapa, jolla voidaan välttää tuollainen ristiin tukeminen ja että saadaan kaikille yrityksille yhtäläiset mahdollisuudet. Mutta hän myöskin ymmärtää sen, että tämä ei poliittisesti ole toteutettavista, joten tästä syystä hän tukee komission ehdotusta siitä, että olisi hyvin vahvat ehdot holding-yrityksille. Hän ei kuitenkaan ole varma, että ne täysin voivat estää tämän ristin tukemisen, mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, eli siihen, että saadaan rahoitukseen liittyvää avoimuutta tässä yhteydessä enemmän. Hän tekee kovasti työtä, jotta pääsemme tähän suuntaan eteenpäin. Hän myöskin pyysi minua kertomaan teille, että hän on samaa mieltä siitä mieltä, että pitäisi vahvistaa toimivaltuutta ja riippumattomuutta raide, rataverkon haltijoiden osalta. Ja tämä ei ole selvää kaikissa jäsenvaltioissa. Joissakin maissa se on hyvin kehittynyttä, mutta toisilla, esimerkiksi, toisissa esimerkiksi etelän valtioissa, hän uskoo, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että markkinat toimisivat oikealla tavalla hyvä yhteistyö äh, rataverkon haltijan ja liikenteenharjoittajan välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta nämä markkinat toimivat hyvin. Nämä olivat äh, Philip de Bakkerin mielipiteet ja minä, jos sallitte, voisin tähän myös äh, ottaa oman kantani mukaan. Kuten ehkä tiedätte, hyvät kollegat, pyysin, että meillä olisi tällainen eurooppalainen sääntelijä. Tämä siis ei ole debakkerin mielipide, vaan omani, mutta päätän nyt tämän puheenvuoron pyytäen, niin kuin kaksi vuotta sitten jo pyysin, että me saavuttaisimme nämä, nämä tavoitteet ja tarvitsemme eurooppalaisen sääntelijän, niin kuin kollegat tässä, tässä talossa hyvin tietävät. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kovasti herra Tremossa. Herra Pitsek vihreistä, neljä minuuttia pyydän. Mrs. Duran. Ei kurova Duran vihreistä neljä minuuttia. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee julkisen palvelun velvoitteeseen, niin voidaan todeta, että komissio omassa ehdotuksessa olettaa, että kilpailu lähtökohtaisesti jo tuo jotain uutta. Ja esittänyt myös, kuten meidän esittelemme totesi jo, että halutaan sirpaloida rautatieyritykset. Minun mielestäni tämä käyty itseään vastaan. Jos ajatellaan, mitä tästä on odotettavissa hyötynä tästä kilpailusta, niin ei ole olekaan varmaa, että se korvaa kaikki ongelmat, kun yritykset pirstaloituvat esimerkiksi käyttöluvissa tai kilpailuketjutuksessa, ainakin jossakin maissa voi olla, niin meillä ei ole vain isoja maita, on pikkumaitakin, monimuotoisuutta monissa maissa. Varmasti tämä johtaa kyllä sirpaloitumiseen myös tarjouskilpailuissa ja koko järjestelmä sirpailu tätä myöden, ja se on hyvin vahingollista. Minä uskon, että tänä päivänä, jos integroidut verkot nyt sirpaloidaan, kun jo tänä päivänä on vaikea saada aikaan todellista koordinaatiota verkon hallinnoitsijan ja yritysten välillä, niin sitten päälle vielä tyrkytetään sitä, että pilkotaan tämä vielä pienempiin paloihin. Sitä paitsi ollaan sitä mieltä, jos ajatellaan tätä kaikkien olennaisinta osaa paketissa, se, että jos on kilpailutus, että siinä otetaan tämä verkko haltuun. Tuo on kauhean sitovaa on vaikea saada tätä liikkuvaa kalustoa ehkä. Entäpä sitten sosiaaliset toimet? Ne ovat vapaaehtoisia yhtäkkiä. Eli ei tämä nyt ole johdonmukaista ollenkaan, jos automaattisesti vain saadaan tämä liikkuva kalusto ja sitten sosiaalisella puolella, henkilöstöpuolella tehdään mitä lystää. Eli tämä malli julkisen palvelun velvoitteen osalta, mitä meille nyt tyrkytetään ihan samalla tavalla, on aika vaarallinen. Ei siinä ollenkaan noudateta subsidiaratia eikä oikeasuhtaisuuttakaan kun ajatellaan tiettyjä piirteitä joillakin raideosuuksilla. Eli tässä täytyy miettiä vielä uudelleen tätä julkisen palvelun velvoitetta niin, että taataan logiikka, joka ei pirstaloi tätä varsinkaan pienemmillä alueilla, niin että ei tule liikaa kuluja ja tulee koordinaatio-ongelmiakin sen sijaan, että jotain hyötyä saataisiin näiden verkkojen avaamisesta. Thank you, Mrs. Durand. Kiitoksia, Rova Durand. Blasat EKR Robert, sinä kai puhut tänne puolestaan. Ja es īstenībā, paldies priekšētāji kungs, es īstenībā neesmu tik dziļi šajā pilārā pašlaik iekšā. Niin, minä en nyt vielä ole täysin tämän asian sisällä, koska olen enemmän mukana tuossa teknisessä pilarissa, mutta haluaisin kuitenkin ottaa muutaman asian huomioon, mitä tulee henkilöliikenteeseen. Ensinnäkin meidän tulisi muistaa, että tilanne henkilöliikenteessä on hyvin erilainen Euroopan unionin eri maissa. On sellaisia maita, missä kukaan ei ole kiinnostunut henkilöliikenteestä. Ja eikä siellä mitään tukia myönnetä ja nämä valtiot eivät kiinnosta ketään siinä, että ne osallistuisivat tähän henkilöliikennekysymykseen omissa maissaan, koska kyllä on olemassa mielenkiintoisia markkinoita, esimerkiksi Benelux, Saksa, Ranska, mutta sitten on muunkinlaisia tilanteita. Meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää asetusta voitaisiin käyttää siten, että rajoitettaisiin markkinoille pääsyä näissä kiinnostavissa markkinoissa. Tästä syystä meidän tulisi olla äärimmäisen varovaisia. No miten pitkälle meidän sitten pitäisi mennä tuossa sirpaloimisessa? No nyt vaikuttaa siltä, eli matkustajat ovat tässä tärkeässä asemassa, ne jotka käyttävät rautateitä, rautatieliikennettä, ja miten näitä yhteyksiä sitten saadaan muodostettua kansallisten ja paikallisten junien välillä. Ja uskon, että Sveitsin järjestelmä on erittäin hyvä. Siellä on hyvä kuljetusverkosto suurten kaupunkien välillä, kansainvälisten yhteyksien ja myöskin paikallisyhteyksien välillä. Jos me voimme pitää kiinni tästä filosofista, filosofista ajattelutavasta, niin sitten tulemme tekemään hyvää työtä tällä hyvin pitkällä tiellä tämän hankkeen yhteydessä ja toivotan kaikkea onnea menestystä esittelijälle. Wills. Kiitoksia Rova Wills, neljä minuuttia. Vielen Dank mit dem Vorliegen. Kiitoksia tähän tämä rautatie paketti jatkaa tätä äh, vapautus- liberalisointihankkeita rautatiesektorille ja avaa tässä uuden luvun tässä kompromissi, tässä politiikassa, jossa ei harjoita kompromisseja, tässä ei paranneta julkista liikennettä, vaan kysymys siitä, että annetaan lisää tilauksia, toimeksiantoja yksityisille rautatieyrityksille, joista kärsii taas valtion rautatiet ja julkinen sektori, jotka kuitenkin samanaikaisesti, ja niitä otetaan samanaikaisesti pois äh, liikkumavaraa olen vakaasti sitä mieltä. Bei diesem Vorschlag der tässä komission ehdotuksessa on kyse siitä, että 15.12.2012 voimaan tullut rikas rautatiepaketista ja saa lisää kehitystä osakseen. Olen hämmästynyt sillä, että tässä tarkoitus velvoittaa muun muassa oikeudellinen erotus infrastruktuurin hallinnon ja, ja rautateiden käytön välillä, kun jo viime kesä, heinäkuussa esimerkiksi päädyttiin tällaisen kompromissiin, johon ryhmäni ei voi suostua ja tähän ei kuulu oleellisia elementtejä. Tähän astinen liberalisoinnin tase ei anna minkälaista aihetta sille, että tämä moniarvoisuus organisaatiossa, äh, rautatieyrityksessä korvettaisiin, äh, rakennettaisiin uusilla oikeussäädöksille, ja tämähän merkitsee vain täydellistä rakenteellista erotusta infrastruktuurin ja käytön välillä. Meille GUE on ollut aina selvää, että rautatiesektori on yhteen, äh, se on yhteen yksi kokonaisuus, joka ei, joka, jota ei saa rakentaa voiton, äh, voitonhimon pohjalle pelkästään avoin ja äh, julkisoikeudellinen liikennepolitiikka pystyy sitten huolehtimaan tarvittavista investoinneista tulevaisuuteen. Oh, I mixed up my Unternehmen. Yritykset, siis mahdollisuus, e-, että, että, että yritykset olisivat integroidun, integroidussa. E-, niin ikään on tärkeää, että ihmiset voivat vaihtaa, vaihtaa työpaikkaa konsernin sisällä ja täydellinen erottaminen tekisi, mutkittaisi vaan työntekijöiden mahdollisuutta vaihtaa työn, ja tämä taas johtaa pätevän henkilökunnan menetykseen. Ja lopuksi ihan ottaisin, viittaisin komissaari Kallasin lausumaan, joka oli, jossa oli puhe yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luomisesta ja siihen liittyvistä liikennepalveluista hän ei pelkää minkäänlaista työolosuhteiden heikkenemistä. Kokemukset jäsenvaltioissa, jotka ovat avanneet markkinansa, on osoittanut, että tämä, että, että, että tämä johtaisi parempiin työpaikkoihin, mutta tämä lausuma ei ole esimerkiksi Iso-Britannian, iso esimerkin valossa kovinkaan paikallaan. Se on osoittanut vaikuttavalla tavalla, että kilpailu vahingoittaa laatua ja turvallisuutta. Uudet vanhanaikaiset ja epävakaat työpaikat ovat on luotu, on luotu näiden perinteisten paikkojen tilalle ja palkkausta on dumpattu ja hinnat ovat nousseet ja ainoastaan kannattavia pätkiä ajetaan. Tällainen politiikka jatkuu. Thank you, Mr. Pagnol. Kiitoksia, herra Varnio. Kaksi minuuttia. Puheenjohtajat ja kollegat, kuten tiedätte jo, mikä on meidän kantamme. Saksalaiset ja ranskalaiset ovat sitä mieltä, että Tästä on tehty täydellinen erotus hallinnoijien ja toimijoiden kesken niin, että tämä olisi väliaskel erottelussa ja nyt näyttääkin, että se on loppupiste. Jos ajatellaan hollin yrityksiä, niitäkin saa edelleen olla ja niitä asema jopa vahvistetaan päätöksenteossa, jossa hallinnoijien asema, niin sillä ei ole mitään yhteyden rahoitukseen, ja tässä on aika erilaisia tilanteita tulossa. Instituutioiden eriytyminen olisi kyllä perusperiaate, mutta kuitenkin integroidut järjestelmät voivat jatkua kuitenkin edelleen, jos tässä pystytään takaamaan oikeudellinen, rahoituksellinen ja operatiivinen eh, riippumattomuus. Kuten tiedätte, tässä on keskustellut paljon direktiivistä, mutta ei vielä neuvostossa kun taas täällä parlamentissa, kuten tänäänkin olen aloittelemassa keskustelua tekstistä, minusta tämä viime kädessä oleva tavoite, eli lopullinen erottaminen hallinnoijan ja toimijan välillä, ole ihan meidän huoliemme mukainen ajatellen sosiaalisesti taloudellisesti, että tarjotaan nimenomaan yleisölle jotain palvelua huomioiden kuitenkin, mitä kokemuksia on jo saatu monesta jäsenvaltiosta. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tässä on vain kielteistä saatu aikaan tämä eriyttäminen johtaa vielä menettelyssä monimutkaisuuteen yhä enemmän sitä paitsi ja aika jäykkään menettelyyn myös siinä, miten voidaan reagoida, eikä välttämättä saada aikaan kuitenkaan synergiaakaan. Turvallisuusketjua ei saa katkaista niin, että siellä on yhä enemmän toimijoita tai uusia rakenteita. Mielestäni tämä on nyt hyvä tilaisuus tämän tekstin yhteydessä kuitenkin myös palauttaa mielin se, että julkisen palvelun velvoitte liittyy sekin hallintoon. Thank you, Mr. Bach. Two minutes. Kiitoksia, herra Bach. Kaksi minuuttia. Ja, dank, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan lyhyesti puhua hallintokysymyksistä. Olen pettynyt komission tekemään ehdotuksen. Olisin toivonut, että komissio olisi ehdotuksessaan esittänyt tai jättänyt auki monia mahdollisuuksia. Meillä on erilaisia malleja Euroopan sisällä eri jäsenvaltioissa erilainen raideverkosto ja on olemassa sellaisia, jotka toimivat täysin hyvin, jossa on hyvin paljon investoitu, jossa myöskin on luotu hyviä työpaikkoja ja jossa myöskin käyttäjät ovat tyytyväisiä. Uskon kyllä, että tämän uudelleen tarkastelun osalta, en halua toistaa kaikkea, mistä tuolloin puhuttiin, mutta tässä lainsäädännössä meillä on sellainen lainsäädäntö, jossa tuo voimme estää tuota ristiin rahoitusta, jossa meillä ei syrjitä ketään ja mitään, ja jossa me haluamme vahvistaa sääntelyä. Ja tämän mallin ja lainsäädännön avulla voitaisiin kerätä, me, ke, kerätä kokemuksia. Ja eikä tässä nyt sitten meidän tarvitsisi parin kuukauden jälkeen mitään uutta lainsäädäntöä olla kehittämässä. Haluan myöskin puhua tuosta julkisen palvelun velvoitteista lyhyesti. Ehdotus ei minun mielestäni ole vielä täysin kypsä ja se kuitenkin putoaa tuonne toissijaisuuteen. Eli tuollainen julkinen palvelu on jäsenvaltion hoidettava ja kyllä mielestäni olisi, tai on hienoa, että monet jäsenvaltiot ovat lähteneet tälle tielle ja ovat antaneet komissiolle myöskin katselmuksensa, joten toivon, että pysytään tässä lainsäädännössä ja tämähän nyt sitten myöskin on subsidiariteettiperiaatteen alaisuudessa. Eikä komissio näin ollen siihen voi puuttua. Paljon kiitoksia. Mrs. Sanalova, two minutes, please. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia, se puhuja. pane eh, eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä uskon, että me kaikki Yritämme kuitenkin pitää mielessä, mikä tässä on viime kädessä tarkoitusperä. Eli että saadaan aikaan laadukkaita rautatiepalveluita ja myös kannattavuutta enemmän. Olen myös edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailu sinällään tai sirpaloituneen sinällään ei vielä takaa sitä, että me saavutamme tavoitteemme. Siksi minä esittäisinkin, että nyt tarkkaan mietitään myös määritelmiä, mitä on julkinen palvelu ja mitä on julkisen palvelun velvoite. Minä uskon, että julkishallinto, joka on vastuussa julkisen liikenteen palveluista, edellyttää kyllä myös toimivaltaa jotta se voi myös puuttua markkinoiden toimintaan. Siinä se suuri piirtein oli, mitä halusin sanoa. Kiitos, herra Zeridi. Kaksi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin myös ottaa kantaa tähän julkisen palvelun velvoitteeseen. Ensinnäkin sanoisin, herra Zaribe, siihen palataan vasta sitten seuraavassa vaiheessa – Seuraavaksi palataan siihen herra Grossin kanssa. Niin mistä täällä puhutaan? Kaikki puhuvat ihan kaikesta kuitenkin. Minäpä kerron. Nyt puhutaan matkustajaliikennemarkkinoiden avaamisesta ja, ja rakenteista. Kun se on saatu päätökseen, niin sitten mennä markkinoiden avaamiseen henkilöliikenteessä ja nimenomaan julkisen palvelun velvoitteesta, jos haluatte puhua Alautupu Krauin vai Grossin mietinnöstä? Siis voiko puhua hallinnosta? No voitte kyllä hallinnosta kertoa. Nyt kello käy uudelleen. Aloittakaa hallinnosta. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä puhun siis hallinnosta. Toteaisin, että komissio antaa nyt mahdollisuuden olla järjestämättä tätä kokonaan eriyttäen, mutta sinne tulee ikään kuin palomuuri käyttöön niin, että voidaan välttyä siltä, että integroitua mallia enää voida, jos jäsenvaltiossa esittääkään. Minusta on tarpeen nyt joustavoittaa komission kantaa niin, että ei jouduta umpikujaan dogmien nimissä, että tässä voidaan miettiä valinnan vapautta jäsenvaltiossa, onko integroitu malli vai jokin muu malli. Minulla on parikin esitty tähän hallintoon. Ennen kaikkea halutaan läpinäkyvyyttä jäsenvaltioissa, kun eriytetään verkon hallinnointia tai sitten itse toimijaa niin, että verkon hallinnoijalla on myös mahdollisuus antaa toimijalle voimavaroja en oikein ymmärrä, miten muutoin voitaisiin estää jäsenvaltiota itse päättämästä, minkälaisen mallin haluaa, jos se näyttää kaikkien asianmukaisimmalta oman menneisyyden ja valintojen pohjalta ja mitä kokemuksia siellä saattuu. Siksi olen sitä mieltä, on väärin antaa vain kaksi vaihtoehtoa eritetty tai integroitu malli. Tässä komissio on kannassaan kovin liberaali ja vähän ristiriitainenkin. liberaalin. yleensä antaa vapaan valinnanvapauden jäsenvaltiolle näillä ehdoilla, joten totesin, että ensinnäkin rahoituslähteet täytyy olla läpinäkyviä ja sitten myös rahtiliikettä tarvitaan läpinäkyvyyttä. Eli tämä minä halusin sanoa tästä hallinnosta. Minä toivon, että voidaan tätä kantaa pehmentää verrattuna siihen, mitä komissio on alun perin esittänyt, niin että jäsenvaltiot voivat ulottuvuuksia kunnioittaa, mutta tehdä miten haluavat. Mr. Kramer, two minutes. Herra Kramer, kaksi minuuttia. Also ich glaube bei der ganzen Debatte Luulen, luulen, että koko tässä keskustelussa on erilaisia näkemyksiä eri poliittisissa ryhmissä, niin kuin meilläkin. Sinä siellä myhäilet. Komissiohan alkuperäisessä ehdotuksessaan luopunut tästä käytöstä. Me emme siitä enää keskustele. Ja nyt on kysymys avoimuudesta ja siitä, mitä rahalla tehdään. Minä tulen maasta, jossa infrastruktuuri on äh, tiennyt melko lailla saa ainoa osavaltio Saksassa, jossa rautatie äh, ansaitsee infrastruktuurille. Eli kysymys siitä, mihin se raha käytetään. Siinä tarvitaan avoimuutta, tiedetään mihin raha käytetään. Ja, ostetaanko siellä kilpailijoita, ostetaanko äh, siellä yritys USA tai Brysselistä, vai onko tämä sellainen raha, jonka matkustajat sijoittavat infrastruktuuriin, niin sijoitetaanko se myös infrastruktuuriin, jotta saadaan turvallisia, turvallisia asemia ja hyviä raiteita. Ja tämä on tietenkin, en, puhu, en, puhun, en nyt puhu koko ryhmän nimissä, koska niin pitkälle me emme ole päässeet, mutta tämä on minun kantani, että tämä täytyy säädellä selvästi, että se raha, joka laitetaan infrastruktuuriin, että se pysyy siellä, esimerkiksi Norjassa, jossa ei ole siellä voidaan raha matkustaa miten lystää. Siellä on kuitenkin tällainen niin kuin, ikään kuin perusturva, se on hyvä järjestely, tämä on e, muualla Euroopassa toisella tavalla. Me tiedämme nyt meitä yli puolet tästä rahasta, joka, joka Saksan osavaltioissa käytetään palveluun, niin yli puolet tästä rahasta käytetään sitten, sitten asemiin ja hintojen tukemisiin ja tällä on tarkoitus tienata rahaa. Ja tämä on ristiriidassa perusturvan kanssa, koska liikkuvuus täytyy turvata. Tämä on perusoikeus, joka koskee kaikkea riippumatta asuinpaikasta. Thank you very much. I'll now go on to the public. Kiitoksia. Sitten päästään julkisen palvelun velvoitteeseen ja siellä matkustajaliikennemarkkinoiden avaamiseen. Grosh on tässä esittelijä. Olkaa hyvä, kuusi minuuttia. No. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja kun nyt tässä kuulen kollegoiden käyttämät puheenvuorot ja myöskin se käsitykseni, että tässä on kyse paketista, niin varmastikin olisi kiinnostavaa käsitellä näitä molempia mietintöjä samanaikaisesti, myöskin rajat ylittävästi. Tämä on kokonaisuus minun käsittääkseni. Ja myöskin kun ajatellaan eilistä keskustelua, jos huomenna tekniikka edelleenkin kärjestää niitä rajoja valtioiden välillä ja infrastruktuuri ei parane, niin tämä, tähän, tämä menee kaikki sellaiseen suuntaan, että tämä on pelkkää teoriaa. Jos nyt tarkastelemme komission tekemää ehdotusta, niin rehellisyyden nimissä meidän täytyy todeta, että suurella enemmistöllä pyysimme, että tämä markkinoiden avaamisaihe ja myöskin tämä rakennekysymys ovat sellaisia asioita, joista haluaisimme keskustella. Sitten kolmas asia tähän aluksi, niin mielestäni meillä on kyllä mahdollisuus tämän paketin avulla todellakin osoittaa, että rautatiet huomenna, jos se todellakin muuttuu eurooppalaiseksi, ja tässä on hyvin mielenkiintoisia lähestymistapoja, että se voi parantaa kasvua, ja että se myöskin tässä parantaa kansalaisten tilannetta. Minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että tietyt kollegat eivät tiedä, että pitäisikö minun tukea omaa rautatieverkostoani ja työntekijöitä siellä, koska tämä on iso asia maassani, niin vai näinkö tämän enemmän niin kuin matkustajan näkökulmasta. Meidän täytyy molemmat edut ottaa mukaan. Ei voi olla EUn tehtävää vaikuttaa kielteisesti hyvin toimiviin järjestelmiin, eikä se voi olla myöskään tehtävänä, että palvelun laatu jätetään tässä huomiotta. Joten se tehokkuus, jota me tässä pyrimme samanaikaiseksi, on tärkeää. Ja nyt sitten tässä on tiettyjä asioita jo mukana. No ensinnäkin tämä komission ehdotus. Tässä paikallisviranomaiset ovat merkittävässä asemassa heidän täytyy tehdä liikennesuunnitelmia, mutta jotka antavat myöskin globaalin vastauksin. Niillä pitää olla tällainen laajempi luonne, eikä se, että ne liittyvät ainoastaan raideverkostoon, vaan sen pitää olla laajempi. Ja tästä syystä komission lähestymistapa on hyvä, koska tässä kuluttaja on suoraan yhteydessä tähän viranomaiseen ja toteaa, että onko tämä palvelu minulle tärkeä vai ei. Tietysti viranomaisen täytyy myöskin analysoida tehokkuuskriteerejä ja voi sitten totta kai myöskin ottaa laatunormit esille. Tässä puhutaan ympäristönormeista ja myöskin sosiaalista, yhteiskunnallisista. Ne täytyy kirjata mukaan, koska se mitä me tässä haluamme, niin eihän sillä toki tarkoiteta sitä, että pyritään murentamaan tätä. No sitten toinen asia, mikä on tärkeä, on jako. Niin kuin monet kollegat ovat sanoneet, niin toivon, että joustavuutta lisättäisiin. Se, mitä tässä nyt on ehdotettu, ei ole hyvä pienille eikä erittäin suurille maille. Tässä täytyy eri jäsenvaltioiden olosuhteet ottaa huomioon, koska tärkeähän on, että se tila, joka nyt sitten tarjotaan, eli bassin de vie ranskaksi, ei sitä, siitä voida päättää ainoastaan poliittisissa rakenteissa, vaan pitäisi myöskin sopeuttaa se paremmin tosiasioihin. No sitten kolmanneksi. Totta kai minun täytyy myöskin vastata niistä varoista ja rahoista, joita käytän tähän palveluun. Tämä on se kolmas tapa ja tässä myöskin meidän poliitikkojen ja paikallisviranomaisten vastuu on erittäin suuri. Eli kun pyritään nyt tekemään parannuksia, niin se, miten näitä käytettävissä ole, olevia varoja käytetään, täytyy pohtia, että meneekö se nyt parempaan suuntaan myöskin veronmaksajia ajatellen. Eli onko tämä menetelmä nyt hyvä, jota ehdotan, vai suhteessa siihen palveluun, jota minä tarjoan. Joten mielestäni komission lähestymistavat ovat hyvät, jos emme nyt niitä katsele liian dogmaattisesti. Ja sitten toivon myös, että käymme keskustelua tehokkuudesta ja lisäarvosta molempia osapuolia silmällä patain että tätä ei ajateltaisi ainoastaan dogmien kautta. Mielestäni tämä pitäisi olla tehokkaampaa. Ja meillä täytyy olla silta eri osa-alueiden välillä. Totta kai myöskin yritysten rakenteeseen liittyen. Minä olen tässä enemmän niiden kannalla, jotka toteavat, että sääntelijällä tulee tässä olemaan tärkeä rooli. Ja myöskin avoimuus tai rahavirtojen tarkastus on merkittävässä asemassa – verrattuna siihen, mikä on ehkä ollut liian teoreettisessa menneisyydessä. Mutta meidän ei pidä unohtaa yhtä asiaa, että koordinaatiota ei tulisi sekoittaa markkinaa vääristävien protektionististen toimien kanssa. Tässä meidän täytyy todellakin sanoa, että nämä ovat rakenteita ja sellaisia tiedon vääristymiä, joita me tarvitse. Tämä olisi lähestymistapa, ja jos me tämän saamme aikaiseksi seuraavien kuukausien aikana, niin saamme rautatiepaketista hyvän, kasvua ja työpaikkoja lisäävän paketin. Emmekä sellaista, mitä nyt tässä monet ehkä tässä ovat peräänkuuluttaneet. Kiitos. Kiitoksia, Lipratski. Neljä minuuttia SDRn puolesta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dużej mierze... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Eli vähän siinä hengessä, mitä Grosio puheenvuorossaan toi ilmi, niin että ei todellakaan liian radikaaliksi ryhdyttää, vaan pyritään huomioimaan myös makrotaloudelliset tavoitteet, niin kyllä meidän tavoitteena me pitäisi olla taata se, että raideliikenne on keskeinen osa koko liikenteestä Euroopan unionissa. Toiseksi meidän täytyy luoda sellaiset edellytykset, että meille syntyy myös koko unionin kattava liikennejärjestelmä, siis rajat ylittävä järjestelmä. Siksi tässä tarvitaan myös tehokasta, alueellista, paikallista ja myös valtakunnallista järjestelmää. Kaiken tärkeimmässä asemassa ovat tietenkin matkustajat. Heillä pitää olla mahdollisuus tehdä oma valinta omien tarpeittensa mukaan. Eli jos huomioimme kaiken tämän ja tätä erittelemme, niin taipumuksena on ehkä yleensä ollut pyrkiä palaamaan siihen, mitä Koperiukskin sanoi. Eli huonompi raha korvaa paremman rahan. Usein matkustajat joutuvat valitsemaan sen halvimman mahdollisuuden. Se ei välttämättä kuitenkaan ole kaikkein tehokkain vaihtoehto. Eli siksi seuraava olisi erittäin tärkeää. Ensinnäkin vapauttaminen saattaa olla tavoite, mutta sitä pitäisi enemmänkin muodostua keino saavuttaa varsinainen tavoite, eli hyvä järjestelmää. Eli vapautumisesta ei saa tulla itsetarkoitus. Täytyy muistaa myös, että julkinen sen liikenteen täytyy olla tarjolla hyvin, ajatellen rahoitusta tai sosiaalisia kysymyksiä, mutta myös muutenkin. Toisin sanoen, meidän täytyy kyllä pitäytyä tiettyihin sosiaalisiin standardeihin ja sääntöihin. Meidän täytyy myös tätä varten osoittaa riittävästi voimavaroja. Meidän täytyy ehkä vielä enemmän keskustella myös siitä, miten paljon voimme ottaa ja antaa esimerkiksi jollain tietyllä osuudella, tai pitäisikö tämä laskea per matkustaja vai per kilometri, ja mitä nyt ajattelen omia kokemuksiani Puolasta, niin yleensä tarjouskilpailut äh, kietoutuvat hinnan ympärille, koska se on niin käytännöllistä. Mutta siinä ehkä taas sitten huonompi raha vain korvaa hyvän rahan. Tässä ei välttämättä aina löydy kaikkein vakaimpia vaihtoehtoja tarjolle. Siksi meidän pitäisi pyrkiä luomaan kunnon kriteereitä myös, kun valintoja tehdään. Lopuksi totaisin vielä, että tässä tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa käsitellä tätä pakettina. Kun ajatellaan julkisen palvelun velvoitteita, niin aina tietenkin mietitään myös, mikä on ERAn rooli tai toisaalta kansallisten viranomaisten rooli. Näin saadaan kokonaisvaltainen näkemys myös kestävästä julkisen palvelun raideliikenteestä. Onko parempi vain perusrakenteita ruveta sirpaloimaan, tai ehkä onkin parempi, että pitäydytään holding mallien Eli todellakin paljon on kysymysmerkkejä vielä ilmassa ja aika tärkeitäkin, ja niihin täytyy löytyä vielä vastaus. Sen myötä määrittelemme sitten, mikä on tämä uusi raideliikennejärjestelmä Euroopassa. Ehkä pitäisi aloittaa tyhjältä pöydältä. Thank you, Mr. Tremosa, four minutes. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olemme täällä jälleen. Tämän ensimmäisen rautatiepaketin käsittelyn nyt aloitan uuden keskustelun neljännestä rautatiepaketista. Ja toivon, että me saamme sitten tämän neljännen rautatiepaketin paperille ennen, ennen sen täytäntöönpanoa. No hyvät kollegat, me varmaan samaa mieltä, että tämä nykytilanne ei ole optia. Meidän pitää tunnustaa ja ymmärtää se, että viimeisen vuosikymmenen aikana olemme olleet täällä kolmen rautatiepaketin tiimoilla ja avaamassa kansallisia markkinoita, jotta saataisiin rautateistä kilpailukykyisempiä. Mutta se, mitä meillä on tänään, niin, niin tämä rautatieden malli on vaan pysynyt Euroopan tasolla vaatimattomana, tai jossakin vaiheessa se on ehkä vähän kasvanutkin. Joka, kuten sanoin, minulla ei ole mitään ihmeratkaisua, eikä minä en ole Minulla ei ole mitään ideologista kantaa, tässä olen avoin eh, eh, sille, että miten teollisuus sitten voisi harrastaa, harjoittaa parhaita käytäntöjä. Tämä on se henki, joka meillä valitsee tässä keskustelussa niin ikään. Sitten pakollisista tarjouksista, kun puhutaan julkisista palveluista, minä en vastusta sitä ja minä voisin tukea tätä ajatusta. Jos me pysymme tarjoukset, voi, tämä tarjouskilpailu voi avata markkinoita. Ehkä me voimme, kun, että sitten voidaan puhua sillä, milloin tällainen tarjouskilpailu pitäisi olla pakollista. Ja pitäisi analysoida tilannetta, että milloin pienissä kunnissa järjestetään tällaisia tarjouskilpailuja. Ja sitten tarjouskilpailu siirtymävaiheessa minä en niin kovastikaan kannata tätä, koska minusta me olemme menettäneet paljon aikaa ja rautateiden muutosten, muutosnopeus ei ole suuri suuri, nopeinta mahdollista. Kun puhutaan äh, näistä julkisen palvelun velvoitteista ja pääsystä markkinoille, niin meidän täytyy väistää äh, vääristymiä ja pitäisi saada nämä julkisen palvelun velvoitteet avattua. Kuten täällä aikaisemmin sanottiin, meidän täytyy välttää sitä, että, että avoimen pääsyn argumentoinnilla – eräät jäsenvaltiot voi saada vaikka julkisen velvoitetta lukitakseen markkinat uusilta ja sosiaalista standardeista. Minusta, minusta me tarvitsemme minimistandardit kaikille. Kuitenkin meidän täytyy ymmärtää, että jotkut vanhat säännökset, vanhoja säännöksiä ei voida säilyttää ennallaan. Niin siksi minä sanon kyllä eh, työtösopimuksille ja niiden kunnioittamiselle, mutta myös sanon myös kyllä vähimmäispalvelulle esimerkiksi lakkotapauksessa, niin kuin kahden vuoden takaisessa keskustelussa mainitsin. Ja sitten sokerina pohjalla. Ja tästä on tulossa kilpailuraportti, jossa on liikennelukunsa komission julkistamassa asiakirjassa, ja meidän pitää ollakin varovaisia näiden valtionapujen suhteen, ja julkisen palvelun velvoitteeseen suhteen. Kiitoksia. Kiitos herra Tremosa, Zorivi, Zorivi vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän neljänteen pakettiin, komission haluna on luoda avoin rautatiealue, jossa kaikki yhteydet toimivat ja näin ehkä päästään tavoitteeseen. Mutta tässä on syytä olla valppaana ajatellen, miten markkinat avataan, ja ajattelen myös julkisen palvelun velvoitetta, niin siinä on kaksi kysymystä, jotka minusta vaikuttavat tärkeitä ja jotka on huomioitava. Ensinnäkin ulottuvuus, joka liittyy toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaan jollain tietyllä alueella, josta se on vastuussa. Minun mielestäni tänä päivänä ei voida tällaista pakottaa viranomaiselle, vaan viranomaisen on itse valittava, onko tarjouskilpailu parempi vai annetaan jollekin hyväksytylle toimijalle tietty markkinaosuus. Kun kerran on pystytty jo täyttämään tietyt ehdot. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä esimerkiksi ja alueyhteisöt ovat olleet tyytyväisiä, niin en ymmärrä, miksi tässä pitäisi jotenkin kyseenalaistaa tämä toimivaltaisen viranomaisen vaihtoehto jos kerran lopputulos on myönteinen. Sen sijaan ajatellaanpa Ranska esimerkkinä, koska meillä on tällainen julkisen palvelun velvoite olemassa voimassa, niin nyt paikallisyhteisö voi kyllä järjestää tarjotuskilpailuja. Näin historiallinen toimijakin on sitten mukana siellä kilpailussa, eli Ranskan valtion rautatiet. Mutta aikaisemmin se ei ollut mahdollista Ranskassa. Eli jos Euroopassa avataan tämä mahdollisuus, ja tarjotaan sitä alueen paikallisviranomaisille, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeää. Mutta nyt sitten Eurooppa rupeaa pakottamaan ja tyrkyttämään tarjouskilpailua. Jos kerran toimivat viranomainen on pystynyt tyydyttävällä tavalla tämän jo järjestämään, niin ei siinä välttämättä pidemmälle päästä kuin mitä nyt päästään tällä, mitä pakotetaan jäsenvaltioille. Sitten toinen ulottuvuus, jonka ottaa esille, on tämä sosiaalinen ulottuvuus. Se loistaa poissaolollaan tässä ehdotuksessa jonka komissio on tehnyt. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tässä meidän täytyisi ruveta rukkaamaan. Markkinoiden avaaminen ei tarkoita sääntelyn purkamista tai polkumyyntiä, että palkkoja leikataan. Minun mielestäni markkinoiden avaaminen ei saa olla mikään dogmi. Ei voi nyt kuvitella, että tässä saa no, parempia palveluita kuin markkinat avautuvat. Tämmöinen logiikka ei johda puusta pidemmälle, kun ajatellaan ikään kuin se olisi kiven hakattu oppi. Täytyy ajatella, ovatko käyttäjät tyytyväisiä, kulkevatko junat aikataulun mukaan, onko riittävästi tietoa, onko laadukkaita palveluita tarjolla, mielenkiintoisia hintoja niin, että kansalaiset voivat siirtyä hyvissä oloissa paikasta toiseen. Tämä voidaan toteuttaa tänä päivänä noudattamme sosiaalisia standardeja, joita nyt ei missään näy kuitenkaan komission ehdotuksessa. Eli meidän täytyy vielä näitä näkökohtia ruveta työstämään julkisen palvelun osalta ensinnäkin, että toimivat viranomaiset saisivat vapauden toimia kuten haluavat, ja sitten vielä sosiaalinen perusta, jota vaaditaan tässä myös. Muutoin tässä avataan kilpailulle markkinat vain dogmien nimissä, eikä siinä ollenkaan pystytä takaamaan palveluiden kohentumista, ja siinä vain sosiaalisia standardeja puretaan, ainakin jossakin jäsenvaltioissa, en usko, että se nyt on meidän tavoitteemme parlamentissa tai komissiossakaan. Että halutaan parempia palveluita, enemmän palveluita raideliikenteessä, mutta ei kuitenkaan suljeuduta dogmaattisiin poteroihin. Eli toimivat se viranomaisen enemmän valtaa. Mr. Zila. Herra Ziele. thank uh, Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin pahoitella, koska minun vastaukseni Grossin mietintöön annettiin jo. Eli tässä puhuin tästä hallinnoinnista. Se, se käsiteltiin jo, olen siis pahoillani tästä sekannuksesta. En tiennyt, että tässä oli tätä järjestystä ö, muutettu, mutta säästän nyt kuitenkin teidän aikaanne. Se on kiva, Robert. Sitten Rova Vils. Vielen Dank. Kiitoksia. Tämä PSO-asetus saatiin kymmenen vuoden kompromissin etsimisen jälkeen ja kolmen komission ehdotuksen jälkeen se otettiin vastaan ja 2009 se sitten astui voimaan Saksassa. Huomattiin ensimmäinen ensimmäistä 2013, kun ajatellaan tätä asetusta, 1370, eh, milloin tämä astui voimaan tämä uusi asetus, mutta nyt kun, ennen kuin sit voidaan sitten käytännössäkin toteuttaa, niin se on tarkoitus eh, tarkastella uudestaan. Ja tämä on mielestäni hyvin kyseenalaista ajatellen aikaa ja sisältöä, joten mielestäni sitä pitäisi muuttaa. Komissio ehdottaa joko lisää vaatimuksia, byrokraattisia sellaisia, tai sitä, että vastaavat viranomaiset eivät enää pysty toimimaan yhtä hyvin, eli heidän toimintansa rajoitetaan. Ja tässä on tarkoituksena saada pakollisia toimenpiteitä, pakollisia toimenpiteitä aikaiseksi. Komissio haluaa ehdottaa näitä pakollisia toimenpiteitä 2009 ja suoria tarjouksia voidaan tehdä vuoteen 2020 asti. Raja-arvo, jonka alta näitä tarjouksia voidaan antaa suoraan, tai, niin tällaista tarjouskilpailua ei tehdä, jos nämä julkiset varat eivät ole suuremmat kuin kustannukset. Mielestäni tämä raja-arvo on kuitenkin liian alhainen, ja käytän, jotta se olisi relevantti käytännössä. Aikaisemmat puhujat puhuivat jo pöytäkirjasta 26 Lissabonin sopimuksessa, jossa puhutaan valinnan vapaudesta, kun ajatellaan julkisten palvelujen järjestelmää. Tästä täytyy pitää kiinni. Muuten paikallisviranomaisten toimintasädettä rajoitettaisiin ja voitaisiin pelätä myös, että toimintakyky, laatu, turvallisuus ja palvelujen levinneisyys paikallisliikenteessä joutuisi uhanalaiseksi ja on olemassa myöskin se vaara, että halvin eikä suinkaan paras olisi se, joka valitaan myöskin sosiaalista dumppausta harjoitettaisiin, joka aiheutuisi sitten työntekijöiden haitaksi. Kiitos. Thank you, Mrs. Wells. Right, have a... Kiitoksia. Ja sitten muut puhujat, kaksi minuuttia kullekin, mutta pidetään tiukasti siinä, Gratkoneport ja niin edelleen. Yeah, Mrs. Durant, Mr. Kramer. So, uh, Mr. Eli Katraui, kaksi minuuttia. Eh, de verwarring die ontstaan is... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on hieman sekaannosta ja tämä osoittaa, että molemmat mietinnöt liittyvät tiivisti yhteen – ja tämä on ja mehän ollaan oikeastaan tästä asiasta samaa mieltä, mihin suuntaan me olemme menossa, siis Matio ja minä. Haluan kuitenkin sanoa seuraavaa kaksi asiaa, joita haluan painottaa tässä mietinnössä. Tässä on kysymys tarvittavasta joustavuudesta. Kuten sanoin niin aikaisemminkin, tilanne on tietenkin maasta toiseen, toisenlainen on paljon eroja ja meidän täytyy huolehtia siitä, että laite eivät ole liian jäykkiä, erityisesti suhteessa siihen, miten, miten että määritelmät saattavat hajauttaa tai pirstaloida julkiset palvelut. Tämähän ei tietenkään olisi hyväksyttävissä. Minä katson, että me tarvitsemme vissiä joustavuutta ja tietenkin jos määritellään sopimusten lukumäärä, se on liian jäykkää. Sama koskee tietenkin myös sitä osastoa, ovatko kaikki julkiset sopimukset sellaisia, että ne täytyy kilpailuttaa, vai eikö olisi mahdollista myös suoraan antaa toimeksi jotakin tehtäviä. Tiedän, että komissio on tästä asiasta jotain verran lausunut, mutta se on ehkä hieman jäykkää, liian jäykkää ja siihenkin tarvitaan joustavuutta. Tässä on kaksi oleellista kysymystä, jotka liittyvät oleellisesti toisiinsa. Niistä täytyy muodostaa yksi kokonaisuus silloin, kun on kysymys siitä, että avointen markkinoiden ja vapaiden markkinoiden periaate on sellainen, joka lyödään lukkoon. Tämä pitää olla johdonmukaisia jatkossakin. Herra Bach, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja minä en varmastikaan tule käyttämään tätä kahta minuuttia. Minä totesin jo aikaisemmin tästä toissijaisuudesta. Ja myöskin kollega Zirpi totesi, että autorité nationale, eli kansalliset viranomaiset, heillä pitäisi olla myöskin oikeus olla tässä mukana. Ja mielestäni kyllä nyt on jo mahdollista tällainen tarjo, tarjouskilpaus järjestää. Ja Monet jäsenvaltiot eivät sitä kuitenkaan käytä. Tämä liittyy myöskin näihin alueellisiin kysymyksiin verkostoon, eli sellaisen verkostoon, joka toimii hyvin ja josta kuluttajat pitävät. Ja myöskin tässä yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on tärkeää se, että tämä verkosto purettaisiin, niin siinä ei ole mitään järkeä. Se tekee tämän paljon kalliimmaksi ja edustaja Groskin totesi tässä, että meidän täytyy kyllä tässä pitää huoli veronmaksajien varoista. Ja minä tästä syystä varoitan, että olemassa olevia hyvin toimivia verkostoja ideologisista syistä sitten pirstaloitaisiin. Tämän haluaisin sanoa nämä sosiaaliset ulottuvuudet. Tämä on komission yleistä politiikkaa. Komissio pitää huolta kilpailukyvystä ja myöskin millaisia vaikutuksia sillä on sosiaalinen dumppaus ja niin poispäin. Se jää jäsenvaltioiden harteille. Ja argumenttihan on se, että tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. Eli tässä pitäisi olla johdonmukaisempaa politiikkaa ja mielestäni myöskin sellaisia ehdotuksia, jota komissio tekee Euroopan laajuisesti tällä koko ra- raidesektorilla. Herra Parnio, kaksi minuuttia, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä olen sitä mieltä, että tämän neljännen rautatiepaketin yhteydessä on kyse myös direktiivistä nyt, joka on kaikkein poliittisin. On erittäin tärkeää, että meidän täytyy tätä keskustelua käydä. Nyt huomataan, että järjestelmä nykyisellään Ajatellen sitä, mitä kollegani Zeridi totesi, ei, kun junat eivät saavu ajoissa aikataulun mukaan ja matkustajat Euroopassa eivät ole tyytyväisiä tähän järjestelmään. Ja sitten yhtä lailla, jos ajatellaan markkinoiden avaamislupauksia, eli vahvistaa tehokkuutta, leikata kustannuksia, laatu niin ei todellisuus tätäkään kuvaa vahvista. Eli meidän täytyy nyt jotain uutta keksiä tällä saralla. Komission ensimmäinen ehdotus liittyy siis siihen, että 2019 alkaen kilpailutetaan näitä julkisia sopimuksia, niin ei se välttämättä kuitenkaan johda tavoitteeseen. Me tiedämme jo, mitä kielteisiä vaikutuksia on syntynyt julkisen palveluiden avaamisella. Se on aika korutonta kertomaa. Jos ajatellaan jotakin jäsenvaltioita, mitä on nähty viime vuosina, on erittäin tärkeää, että meidän täytyy pystyä reagoimaan siihen, ettei synny sitten kilpailua laadun kustannuksella. Kilpailua, joka johtaisi sosiaaliseen polkumyyntiin. Tai sitten kilpailua, joka vaikuttaisi jopa turvallisuuteen. Ajatellaanpa englantilaista esimerkkiä viime vuosilta. Tiedän, että aina reagoidaan tähän esimerkkinä aika kielteisesti Kyllä kai se nyt osoittaa, että on tehottomuutta, ei ole turvallisuutta riittävästi ja valtavia menoja varoissa ja eikä läpinäkyvyyttäkään, kun siellä on yksityisiä toimijoita niin paljon ja järjestelmä ehkä on kuitenkin kilpailukykyinen, mutta siellä on kuitenkin paljon julkista tukeakin siis mitä se vaikuttaa kilpailuun. Ei kyllä tässä on monenlaisia ongelmia. Minä olen sitä mieltä, kuten SD-ryhmän koordinaattori Elkatra juuri totesi, ja kuten muuten tekin totesitte, herra Grosch, että ehkä tässä on jotain suuntaa, että tasapaino löytyy. Ja minä kyllä teen itsekin esityksiä tähän suuntaan. Mr. Bissett, two minutes. Bissett, kaksi minuuttia. Oui, monsieur le président. Herra puheenjohtaja, juuri äsken kollegani Mikael Kramer esitti yhden vih- vihreän, vi, virheen. Hän antoi Dyrani puhua hallinnosta ja kun minä kuitenkin olen tämän ryhmän varjosittelijä, niin minä en saanut puolesta mahdollisuutta esittää kantaani tähän kysymykseen. Eli minä haluaisin nyt puhua ja sanoa sen, jonka minun piti aikaisemmin todeta. Euroopan unionin komissio on julkaissut nyt uudelleenlaatimisehdotuksensa ja nyt on tullut siis tämä neljäs rautatiepaketti ja paketti. Neljän kuukauden ajan meillä on ollut mahdollisuus tavata useita toimijoita ja keskustella myös kollegojen ja komission kanssa, ministeritten tai hallinnoijien kanssa tai myös yritysten ja käyttäjien kanssa. Ensinnäkin kommentoisin komission lähestymistapaa. Komission tekstissä minä olen siis ryhmäni esittelijä. Komissio siis antaa mukaan jäsenvaltiolle valinnanvapauden kahden mallin kesken. Ja itse asiassa kuitenkin tämä valinta ei ole todellinen. Tämä on joko eriytetty järjestelmä tai sitten integroitu. Eriytetty se täytyy vertikaalisesti eriyttää. Jos tarkastelet tarkemmin tätä niin tässä on niin yksityiskohtaisia että ei oikeastaan pystytä enää tekemään eroa näiden kahden mallin välillä. Eli ei tämä ole kovin vakavassa hengessä tehty tämä ehdotus. Siksi olen aika ihmeissäni, vaikkakaan en ole tässä mikään täydellinen asiantuntija teknisesti, niin kyllä tässä on erilaisia kritiikkiä esitetty ja työtäkin on tehty analyysitasolla vaikutusten osalta. Ja, ja siksi, jos ajatellaan tätä ö, tavoitetta, niin näillä keinoilla sitä ei saavuteta. Tässä ei ole osoitettu toteen näitä tuloksia. Sitten jos ajatellaan kilpailukysymyksiä, niin kaikkia maita ei ole huomioitu laskelmissa, siksi tämä vaikuttaisi myös tuloksina ajatellen uusia yrittäjiä. Ja mitä vaikutuksia sitten tällä on liikenteeseen, niin rahtia ei ole huomioitu myöskään laskelmissa, kun tehdään vertikaalinen eriyttäminen, tai mitä vaikutuksia on perusrakenteilla vaikutusten arviointi ei osoita sitä, että tässä liikenne kasvaisi kuitenkaan. Herra Bisep, kaksi minuuttia saitte. Nyt on mennyt kaksi neljäkymmentä Kuka minulla oli neljä minuuttia alun perin? No, no. En minä tässä virhettä ole tehnyt. Herra Bissep, minä annan ja tässä valiokunnassa, ette te. Ryhmänne sai neljä minuuttia. Ryhmänne puhui neljä minuuttia. Kaksi minuuttia meni ja aika meni ja seuraava puhuja on Rova Duran, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. Jos ajatellaan, ajatellaan tätä hallintopuolta, jota on nyt kritisoitu tavalla tai toisella, koska tässä mennään liian radikaaliin suuntaan, ehkä radikaalimpaankin suuntaan kuin mitä englantilaiset, kun hekin tietävät, että tässä ongelmia on. Mitä sitten tähän tulee? Ja minä olen tässä kuullut jo monen suulla sanottavan, että täytyy välttää tätä yhden mallin ajatusta kaikilla. Minä esittäisin, ja, ja viisaus edellyttää, että, että tehdään tämä nyt kunnolla myös teknisesti. Me aloitimme sen eilen turvallisuudesta, erästä ja niin edelleen. Tehdään se työ ensin, se on hyödyllistä ja se on tärkeää. Mutta mietitään sitten ajan kanssa uudella laatimista. Halutaan komissiota myös miettimään uudelleen näiden kommenttien paljon, mitä täällä on kuultu. Ehkä voidaan ajatella oikeasuhtaisuutta ja toissijaisuuttakin vähän enemmän ja saada myös vaikutusten arviointi vaikutuksista niin, että voidaan huomioida nykyiset mallit ja saada aikaan jotain, joka ottaa huomioon erityistilanteet, pienet ja suuret jäsenvaltiot, syrjäalueet ja keskusalueet, sosiaalinen puolikin, joka ei ole ollenkaan riittävällä tavalla huomioitu. Kyllä tässä on vielä työsarka teknisellä puolella. Nyt otetaan kunnon aikaa hallinnossa ja julkisen palvelun pervoitteessa, että voidaan myös tämä kunnolla valmistella niin, että komissio voi tehdä kunnolla ehdotuksen. Tässä minun ehdotukseni, jonka minä nyt teen komissiolle ja myös kollegoille täällä valiokunnassa. Mr. Kramer, two minutes. Herra Kramer, kaksi minuuttia, Mikael. Um. No, minun kokemukseni mukaan voin sanoa vain, että vastustan monopoleja. Riippumatta siitä, että onko se yksityinen vai valtio, niin niihin ei voi ulkopuolelta käsin vaikuttaa. Ja meillä on myöskin kokemuksia kilpailun kanssa on olemassa kielteisiä ja myönteisiä esimerkkejä, mutta myönteinen on se, että sen jälkeen kun avasimme tavaraliikenteen, niin erät maat avasivat verkostonsa noin 30 prosenttia oli kasvua, ja esimerkiksi Ranska äh, sulki, niin 27 prosenttia tavaraliikenteestä katosi, eli katosi työpaikkoja, ja nyt ne siirrettiin tielle, ja tämä vaikuttaa kielteisesti ympäristöön ja myöskin työpaikkoihin. Sitten toinen esimerkki Düsseldorfista, Kaastista, Saksassa. Äh, se piti sulkea, koska ainoastaan 500 henkilöä päivässä oli siellä. No sitten tarjouskilpailu, ja tämä kilpailu hiukan kilpailija hiukan muutti näitä asemia. Nyt 23 000 on siellä, joten tuo avaaminen auttoi. Muuten nämä edelleenkin käyttäisivät autoja. Tämä oli myönteistä. Totta kai myöskin kielteisiä esimerkkejä on. Ja sitten tämä suorasopimus, sen täytyy olla mahdollinen. Esimerkiksi pienessä kaupungissa bussi yritys, jossa on ehkä 10-12 linjaa, ja joissa on tarjouskilpailu, vaikka tiedämme, että ainoastaan 5 prosenttia Euroopan tarjouskilpailusta otetaan ylipäätään huomioon, mutta tämä suoran sopimuksen täytyy olla mahdollinen. Mutta vastustan kuitenkin sitä, ja me olemme kaikki samaa mieltä, on tämä vastavuoroisuus. Ei voi olla että RTP Pariisissa saa tämän suurta verkkoa varten, mutta äh, osallistuu Tessalonika ja muualla kilpailu sanoo, että kilpailu on hienoa, mutta ei kotona. Kotona haluan saada kaiken suoraan. Tämä koskettaa myöskin Hampurin äh, liikennettä. Se osallistuu myöskin tarjouskilpailuun. Ei näin voi olla. Maiden täytyy tehdä valinta ja totta kai niillä täytyy olla vapaus siihen. Tämä ei liity mitenkään dogmeihin. Jos yritys saa tämän suoraan, se ei saa osallistua kilpailuun ja tämä pätee myöskin näiden yritysten tyttäriä poikiin. Tämä on se kanta, jota minä edustan. Thank you, I know move. Kiitoksia sitten eteenpäin. Asetuksen, joka 11.92 asetuksen kumoaa, toivottavasti liian kauaa, Wills Kolitsekin puolesta kai te puhutte, mahdollisimman lyhyesti pyydän. Ähm, kann... Valitettavasti Kolitsek ei päässyt paikalle ja siksi minä puhun esittelijän puolesta. Komissio ehdottaa, että asetus tuhat äh, vuodelta näistä yhteisistä säännöistä, joilla voidaan äh, normalisoida äh, neljännen äh, järjestelmä rautatiepaketin hengessä näitä säädellään näitä yrityksiä. Nyt jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus silloin, kun maksetaan tiettyjä äh, äh, rahoituksellisia velvoitteita, niitä voidaan tukea, mutta taas toisaalta niitä ei voida tukea. Tämä on 15 eri, se on jaettu 15 eri kategoriaan, jossa voi olla kysymys eläkemaksuista ja rautatieläisille ja, ja taas toisaalta niille tai maksuja, esimerkiksi rauta, niin sanottuja risteysmaksuja. Asetus on peräisin tuolta ajalta, jolloin oli vielä kansalliset valtion rautatiet, ja siksi tässä tekstissä myös mainitaan nämä entiset valtion rautatiet nimeltä, ja se on, EU, se on sovitettu nyt eu laajentumiseen vuodelta 2007, niin nyt siinä on 26 laitosta se, että mahdollisuus saada valtiollista tykkää vuodesta 2007, vain neljä jäsenvaltiota on käyttänyt tätä mahdollisuutta, Belgia, Saksa, Irlanti ja Puola. Komissio on sillä kannalla, että asetusta, asetus ei ole enää sopusoinnussa nykyisen äh, äh, juridisen tilanteen kanssa siksi siitä pitäisi muuttaa. Ja tämä pitää varmasti paikkaansa. Kaiken kaikkiaan EU-ssa on 27 tällaisia yrityksiä, joissa on lisenssi, mutta vain 26 on saanut, voinut hyötyä valtion maksuista. Tämä, tämä syrjintää on kohtuutonta esittelijä on kuitenkin sillä kannalla, että asetus, asetusta ei pitäisi kumota, koska se on ennenaikaista nykyisissä olosuhteissa. Ja, ja tällaisia maksuja ei voida nykytilanteessa poistaa. Ja esittelijä ehdottaa parlamentille, että, että komissiota kehotettaisiin vuonna 2017 se esittäisi raportin siitä, millä tavalla direktio on pantu täytäntöön yksittäisissä jäsenmaissa mukaan lukien arviointi siitä, onko onko kustannus, kust, kustannukset osisällytetty tähän kohtuullisella tavalla myös kompensoitu neuvostolle, ja, se pitää, ja siitä neuvostolle ja parlamentille tällainen raportti sitten antaisi viitteitä siitä, että onko tämä asetuksen uusiminen tarpeellista vai jopa sen kumoaminen. Jäsenvaltioita kehotetaan vanemaan täytäntöön Äh, direktiivi täytyy vuonna 2015 kesäkuussa mennessä, kesäkuun mennessä ja komissiota kehotetaan 15 äh, artiklan mukaisesti esittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden välein raportti äh, markkinoiden valvonnasta ja markkinoiden kehityksestä raideliikenteessä unionissa. Tämä ehdotus 2017, että se olisi ajallisesti se on oikein ja se on sopusoinnussa näiden sitoumusten kanssa että kaksi vuotta tämän täytäntöpanon jälkeen voidaan sitten arvioida tilanteen sen valtioissa. Siinä mielessä esittelijä tulee laatimaan myös olla tarkistuksessa. Kiitoksia. Kiitos Rova. Vils Ferbereille paikalla. Haluaako kansanpuolella mitään lausua? Ei. Herra Parnjo, haluatteko jotain sanoa? Ei kun ihan lyhyesti. Ensinnäkin asetus on vuodelta 1969 ja siinä jäsenvaltiot joutuvat myös osallistumaan eläkemaksuihin julkisella, julkisessa liikenteessä. Ehkä meidän täytyy miettiä tätä myös seurausten kannalta eläkejärjestelmien osalta, vaikkakin sanotaan, että poikkeus ei välttämättä vaikuta kauheasti koko Euroopan unionissa eläkejärjestelmiin, niin voi sitä kuitenkin pyytää seurauksista vaikutusta, siis mitä tapahtuu jäsenvaltiossa. Ainakin Ranskassa näin on. Lähtökohtaisesti ei ole ongelmia, mutta ehkä kuitenkin on toimittava niin, että tämä selvitään ja varmistetaan kussakin jäsenvaltiossa. Kiitoksia kovasti. Herra Tremossa, haluatteko puhua tästä ette? Sitten herra Zerivi vihreistä. Nopeasti puheenjohtaja viittaan siihen, mitä Parniokin totesi, ei sinällään vastalauseita ole, että kaikki jäsenvaltiot pannaan samalle viivalle, samojen sääntöjen alle, mutta katsotaan mitä vaikutuksia sillä sitten on, mutta ei se nyt ole mikään kauhean riidan aihe. Eiköhän tästä päästä yksimielisyyttä aika helposti. Kiitoksia kovasti. Ja sitten komissio, rouva Jäger. Pärjättekö kymmenellä minuutilla, että sitten kuulla vielä esittelijöitä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission puolesta haluan ensinnäkin kiittää Matio Grosia siitä, että hän muistutti meitä kaikkia siitä, että komission, komissiota pyydettiin neuvottelemaan tästä uudesta versiosta, että se tekisi ehdotuksen äh, sisämarkkinoiden avaamisesta ja vahvistaisi infrastruktuurihallinnon itsenäisyyttä. Komissio yleensä kritisoidaan sitä, että se ei toimita, mutta nyt tämä on toimitettu itse asiassa ajoissa. Olen hyvin iloinen voidessani ilmoittaa organisaatiolle, että täällä liikennevaliokunnassa oli kiitollisuutta, vallitsi kiitollisuutta. Ja kuitenkin tämä on toimittu 2013, deadline oli 2012 joulukuussa. Nyt kukaan ei sanonut, että tämä olisi helppo harjoitus, <clears throat> sisämarkkinoiden avaaminen siis, tai kotimarkkinoiden avaaminen 94. Ja sehän on rautatie, matkustajapalvelu on kotimarkkinapalvelu, siksi uskommekin, että tämä haaste oli oikea. Ja yritän vastata eräisiin huoliinne, huolenaiheisiinne ja olen pahoillani taas siitä, jos en kaikkiin vasta. Ensinnäkin kerran Ziile kysyi kansalaisistamme ja mitä kansalaiset haluavat. Voin kertoa teille, että eurobarometri on osoittanut, että Euroopan kansalaiset haluavat markkinan avautumista ja korkeampaa laatua palveluihin. Yritänpä nyt äh, valaista herra Debakkeen. Hän sanoi, että markkinoiden avaaminen pelkästään ei riitä koska kaksi kolmasosaa rautatiepalveluista hoituu tämän julkisen palvelun velvoitteen myötä. Siksi markkinoiden avautuminen, se täytyy käydä käsikädessä pakollisen tarjouskilpailujen kanssa julkis, julkis, julkisessa palvelussa sopimuksessa. Ja tässä sengissä säädöksiä täytyy täsmentää. Zerevi, kerron teille, että markkinoiden avautuminen ei merkitse hallitsematonta liberalisointia rautatiepalveluissa. Komissio ehdottaa yksityiskohtaisia sääntöjä jotka, joilla hoidetaan tätä prosessia. Se, mitä me haluamme estää, hyvät naiset ja herrat, on se, että me haluamme välttää sen, että poimitaan vain rusinat pullasta. Ja, ja että kun käynnistetään uusia palveluja vain kannattavilla reiteillä ja sitten vaarannetaan taloudellinen kestävyys saman aikaan huonommilla reiteillä. Eli yksityiskohtaiset säännöt ovat tarpeen tällaisen taloudellisen tasapainon aikaansaamiseksi ja, sit, ja näitä testejä tullaan tekemään. Tämä on minun vastaukseni myös herra Algelle Kadraaville, joka puuttui, puhui tästä taloudesta tasapainossa. ja sitten se herra Kramer su, suorista palk, suorista sopimuksista. Minusta äh, siis kilpailukykyiset äh, tarjouskilpailu pitäisivät olla pääsääntöjä, mutta tämä asetus mahdollistaa monia poikkeuksia mukaan lukien suorat sopimukset, joka perustuu, jotka perustuvat selkeisiin ja objektiivisiin kriteereihin. Olette varmaan samaa mieltä kanssa, että sen täytyy, kriteerien täytyy olla objektiivisia. Herra Baah ja julkisen palvelun velvoitteen määrittely oli, muistakaa että julkisen palvelun velvoitteen määrittely yksin edelleenkin, vai asian toimivaltaisen viranomaisen velvoitteena se on lähes periaatteeseen kuuluva asia, mutta proseduurit pitäisi ainakin, niitä pitäisi varmistaa, että päätös, jolla, jolla julkisen palvelun velvoite tulee toteutettavaksi erityisesti maantieteellisessä katsannossa, se pitää perustua objektiivisiin ja läpinäkyviin kriteereihin. Ja sitten kynnyksistä, kunnioitamme läheisyysperiaatetta tietenkin, ja sanoisinkin, että nämä kaksi ehdotettua kynnystä miljo- vähemmäiskilometreistä ja sitten julkisen palvelun velvoitteen taso äh, jäsenmaissa, äh, ja tietenkin äh, jäsenvaltiot voivat, jakaa kansalliset valtion kansalliset rautatiensä, sitä ei, joustavuutta on, suhteellisen koon osalta, kun puhutaan kolmesta julkisen palvelun velvoitteesta. Monet teistä ovat argumentoineet, että markkinoita ei avata, jollei luoda siis tällaista tasaisia olosuhteita sosiaalisissa asioissa. Ja tapauksessa, jos operaattori vaihtuu julkisen palvelun velvoitteissa, ra, ra, ra, sektorin rakenne ja työmarkkinoiden luonne ovat niin vahvasti näkyvissä kaikissa jäsenvaltioissa, että, että, että se on jäsenvaltioiden läheisyysperiaatteeseen kuuluva asia, ja tässä verinomaiset kansallisella tasolla sitten määrittelevät nämä asiakkaat suojatoimenpiteet työmarkkinoille. Tähän ja sitten, sitten kalustosta tuli muun muassa Liberatskilta, me uskomme, että markkinoiden avaaminen on tehotonta, me, me poista näitä vahvoja teknisiä esteitä. Meidän pitää saada sopiva liikkuva kalusto ja siinä ei saa, ja tämä liikkuva kaluston käyttö on ehdoton edellytys menestyks kilpailukykyiselle tarjouskilpailumenettelylle ja minusta komissio on tässä toiminut adekvaatisti. Sitten kun avataan nämä, jos kun avataan matkustajamarkkinat, siinä on se toimii, jos kaikki rautatieyritykset saavat syrjimättömän pääsyn infrastruktuuriin. Ja tähän me tarvitsemme riippumatonta hallintoa, ja tämä on teidän toinen pyyntönne tämän, tämän prosessin yhteydessä. Voi toistamaan, mitä varapuheenjohtaja kalla sanoi. Jos valvonta annetaan, moottoriteista annetaan yhden, yhdelle yritykselle, eikö mitä se kilpailijoille tapahtuisi. Kuka, kukaan ei puhu tällaisesta, mutta riippumaton tarkoittaa sitä, että sen täytyy pyörittää op, verkkoja itsenäisesti. Se tarkoittaa sitä, että sillä täytyy olla myös operatiivinen ja toiminnallinen riippumattomuus ja myös talouden läpinäkyvyys, ellei ole, niin sitten siinä syntyy eturistiriita. Mm. Sitten pyysitte vahvistamaan niin riippumattomuutta ja komission vastaus oli, että instituutioiden, instituutioiden purkaminen on, on yksinkertaisin ratkaisu, ratkaisu tähän syrjimättömään pääsyyn, mutta pitää paikkansa jäsenvaltiot, jotka haluavat pitää koko infrastruktuurin sinällään, voivat niin tehdä. Jos ne valitsevat tämän option, niin ne täytyy sitten käyttää tiukkaa Kiinan muuria, että, jotta tämä riippumattomuus säilyy infrastruktuurihallinnossa. Herra de Bac, kuulin, että te puhu, halutte, halusitte vahvempaa sääntelyä. Ja me uskon, että vahva sääntely ei riitä. Meidän tarvitsemme myös riippumattoman infrastruktuurin hoitajan, koska muussa tapauksessa operaattorit, jotka haluavat käynnistää palvelut jossakin maissa, jossa on on jo filistruktuurinsa, niin silloin se joutuu hyvin, hyvin kalliiseen menettelyyn, niin kuin olemme nähneet aikaisemmin. Niin ikään puhuitte näiden toimintojen purkamisen kustannuksista, oli set ja, ja puheenjohtaja, tehän keskeytette hänen puheensa mutta omalla hauiksellanne, mutta kun te, tähän puhuin kustannusten purkamisesta, että mehän, meillä on joku kuusi miljardia pyörii ympäri avaruutta. En tiedä, missä tässä on, eikä sillä mitään perustelua tälle luvulla. Miksi se olisi niin kallista erottaa infrastruktuurin hallinto institutionaalisesti, jo, kun se on jo juridisesti organisatorisesti erotettu tästä käytöstä, me uskomme, että tämän, tästä ei ole kysymys, mutta niin ikään tämä Kiinan muurin tarpe, olen samaa mieltä Kramerin kanssa, että, että ei ole hyväksyttävissä, että veronmaksajien rahoja, jotka on tarkoitettu infrastruktuuriin, että niitä siirretään johonkin muihin tahoihin, jotka voivat käyttää sitä, mihin lystäävät ja se, se pitäisi, nämä rahat pitäisi tavallaan korvamerkitä infrastruktuuriin ja tällä tavalla me mielestämme hajoamme myös aja, tuemme myös taloudellista läpinäkyvyyttä, mutta voisin tietenkin puhua vaikka kuinka kauan vielä, mutta puheenjohtaja, olen, minulle ilmeisesti on yksi minuutti jäljellä, niin sanoisinkin vain, näistä tilien normalisoinnista rautatieyrityksissä. Me uskomme, että tämän pitäisi tämä, on, tämä säädös on vanhentunut ja jopa, jopa ristiriidassa EUn perussopimusten kanssa. Se hyväksyttiin siinä aikana, kun siis sisämarkkinoita ei ollut ja kun monopolit olivat sääntönä. Me uskomme komissiossa, että näin ei pitäisi olla asianlaita enää. Ja haluan lopuksi palata herra Grossi. Mehän hyväksyimme eilen komissiossa nämä maakohtaiset suositukset, että saatatte löytää paljon rautateistäkin siellä – me uskomme, että tämä neljäs rautatiepaketti on hyvin tärkeä kasvun ja tuleva, tulevaisuuden työpaikkojen kannalta ja koko unionin kannalta. Ja meillä tulee olemaan ilo saada työskennellä TD-neuvoston kanssa tämän neljännen paketin hyväksy, no, joutuisen hyväksymisen tiimoilta. Kiitoksia paljon ja minä olen, pidin aikataulusta kiinni puheenjohtaja. Kiitoksia. Kovasti ihan ajoissa tulitte perille, kyllä, kiitos kovasti tästä. Ja sitten esittelijät pikapikaa, kaksi minuuttia kumpaisellekin ennen kuin lopettelemme Ella Katraui. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää erittäin sydämellisesti kaikkia kollegoja näistä puheenvuoroista. Tulen kaiken ottamaan kyllä huomioon. Ja myöskin tulen tapaamaan varjoesittelijät seuraavien päivien viikkojen aikana vielä henkilökohtaisesti. No se, mitä komissio sanoi, no hyvä, kyllä minä ymmärrän, että komissio haluaa puolustaa omaa ehdotustaan, enkä minä sitä siitä syytä, mutta haluaisin kuitenkin tässä viitata erääseen kyselyyn, jos nyt tässä haluaa vaikuttaa siihen, että avaaminen ja liberalisointi on aina hyvä asia, niin kyllä tässä täytyy hiukan kiinnittää huomiota siihen. Ei se nyt aina mene niin. Meille tärkeää on se, että me saavutamme oman tavoitteemme ja tavoitteemme on se, että meillä on tehokas kuluttajaystävällinen palvelu matkustajille – ja sanoin tämän jo, me tarvitsemme tasapainoa yhtäältä. Meidän täytyy saada hiukan joustavuutta, me taloudellisia kannustimia tähän järjestelmään, mutta toisaalta emme myöskään saa mennä liian pitkälle, koska se johtaisi siihen, että palvelujen laatu tässä heikkenisi ja tulisi tällaista sosiaalista heikkenemistä. No, me voimme varmasti jatkaa keskustelua vielä myöhemmin. Meillä on varmasti useita mahdollisuuksia vielä tähän. Kiitos. Ja. Herra Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollegoja ja hyvien perinteiden mukaisesti eh, keskustelu varjoesittelijöiden kanssa ja niiden kollegoiden kanssa, jotka haluavat olla mukana. Eh, sitä tullaan jatkamaan. Lyhyesti haluan puhua kuitenkin tuonne komission suuntaan. Oli hyvä muistuttaa siitä, mitä me kysyimme, komissio varmasti sai tänään kuulla myöskin sen, että me haluamme lisää joustavuutta tietyissä asioissa. Ja komission avoimuus, eli kun nyt ajatellaan näitä sopimusten lukumäärää ja niin edelleen, niin tämä kaikki täytyy hoitaa tehokkuuden nimissä. Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, tämä on minulle tärkeää. Olen vakuuttunut siitä, että jos Äh, keräämme nämä äh, voimavarat äh, eri ryhmistä, niin tuosta raideverkostosta voi tulla eurooppalainen Airbus. Mutta jos nyt sitten ajattelemme vain kansallisesti ja paikallisesti, niin sitten kyllä tämä suuri mahdollisuus katoaa meiltä. Ja tämä liittyy tutkimukseen, matkustajiin, työpaikkoihin. Ja tämä on se mittapuu, kun ajatellaan näitä kaikkia ehdotuksia, joita teemme. Tämä on minun ehdotukseni ei ainoastaan komission suuntaan, vaan myöskin meidän valiokunnastamme neuvoston suuntaan, koska se on meidän tärkein keskustelukumppani. Meidän täytyy vakuuttaa se, että se pääsee tästä kansallisesta ajattelutavasta osittain eroon. Ja jos me tämän onnistumme saman aikaiseksi. Olemme tehneet paljon raideliikenteen osalta, mutta myöskin eurooppalaisen lisäarvon osalta tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja niin Kolitsakin pitäisi puhua, mutta Vils nyt ei tietenkään pysty tässä kommentoimaan. Kiitos kaikille. Toistaisin vielä sen, että pitäisi miettiä vähän paneurooppalaisemmin. Se olisi ihan hyvä alku, ettei omaan napaan tuijoteta. Niin, kiitos vielä kaikille tästä. Muistuttaisin, että Seuraava kokous on maanantaina Brysselissä 17. päivä kesäkuuta iltapäivällä. Hauska nähdä teidät silloin. Kiittäisin myös tulkkeja. Kaksi päivää, samat tulkit, aika paljon tekniikkaa. Kiitos teidän ponnisteluistanne, kiitoksia.